Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tänne tämän päivän kokoukseen. Ensin esityslistasta haluaisin sanoa, että äänestys Daltonin mietinnöstä parempi EUn kuluttajasääntöjen noudattaminen ja täytäntöönpano äänestys lykätty joulukuun kuudennelle päivälle – ja samoin äänestysmandaatista käydä neuvotteluita tullikoodiston sopimuksesta. Tämä on myös otettu mukaan ja jos muuta muutoksia ei ole, esityslista voidaan hyväksyä. Ensin ilmoitusasioissa. Kuten kaikki tiedätte, tätä kokousta voi seurata netissä ja tämä on e-meeting kokous meidän imkovaliokuntamme uutislehtisestä on uusi versio olemassa ja sitten parlamenttien välinen kokous, parlamenttien voimaannuttaminen ja kansalaisten oikeuksien vahvistaminen unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa. Konferenssi 27. marraskuuta. Konferenssin järjestävät yhdessä PETI- ja valiokunnat kansalliset parlamentit ja oikeudellinen yksikkö yhdessä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa. Erityisesti ohjelman yksi kohta koskee vuoden 2004 asetusta lentomatkustajien oikeuksista, sen siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön ja täytäntöönpanosta. Tämä asia varmasti kiinnostaa erityisesti jäseniämme. Tämän konferenssin ohjelmaluonnos on siellä asiakirjojen joukossa. Ja sitten pöytäkirjeen hyväksyminen, 5. marraskuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Pidetään hyväksyttynä, jos kukaan ei esitä huomioita. En näe mitään huomioita, joten voimme hyväksyä pöytäkirjat. Ja sitten siirrytään ensimmäiseen kohtaan. Raportti toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensin meillä on esteettömyyssäädös Martin Lökkegård on paikalla. Annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, kerron valiokunnalle, että neuvottelussa onnistuttiin saamaan poliittinen sopimus neuvoston aikaan viimeisessä trilogissa 8. marraskuuta. Tämä ei ollut suinkaan helppo tehtävä, voin vakuuttaa Aika koviakin taistoja oli ja teimme kaikkemme puolustaaksemme tietenkin parlamentin toimivaltuuksia, mandaattia. Voimme olla sekä tyytyväisiä että ylpeitä uskoakseni tuloksesta. Monivuotisesti ajatellen nyt meillä on lainsäädäntöpuitteet, jotka muuttavat noin 80 miljoonan eurooppalaisen elämää ja aiheuttaa paljon muutakin hyvää. Esimerkiksi liput, osto, tabletit, pankkitoiminnat, sähköiset kaupankäyntikirjat, niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on todella iso askel. Uskon, että meillä on montakin syytä tyytyväisyyteen tämän lisäksi vielä parlamentin puolella provide guidelines and... Mikroyrityksen hinnat suljettiin pois ja tuotteista niin, että olemme nyt vahvemmassa asemassa silloin, kun yritysten täytyy soveltaa tai noudattaa lainsäädäntöä. Julkiset hankinnat ovat täysin mukana, mitä tulee tuotteisiin, palveluihin ja tulee muihin, jotka eivät kuulu tähän muuhun lainsäädäntöön, jossa tässä viitataan, niin silloin säädös Yhdenmukaista alakohtaista lainsäädäntöä. Mitä tulee rakennusympäristöä on tärkeää vapaaehtoisesti ottaa tällä tarkastuslauseke viiden vuoden jälkeen. Tarkastellaan uudestaan edistystä, jota jäsenvaltiot ovat saaneet aikaan. Emme saaneet tästä enempää irti, varsinkin johtuen, että ei ollut tarpeeksi vahva oikeus perustaa EU-ssa sitten liikenteessä oli kevyempi eh, järjestelmä ja otettiin mukaan eh, hätäpuhelun linjat 112. Se on nyt kaikkien käytettävissä. Jäsenvaltiot, joilla on voivat käyttää näitä kolmasen osapuolen järjestelmiä, mitä tulee julkisiin turvallisuuteen, ja voivat käyttää internetpöytäkirjoja hyväksi. Arvioisin tilanteen niin, että neuvosto ei enää anna enempää kuin jo saimme, ja meidän pitäisi keskeyttää kaikki, jos vaatisimme jotakin vielä enemmän jossakin kohdassa. Esimerkiksi on selvää ollut alusta lähtien, että neuvosto hylkää minkä tahansa lakisääteisen säädöksen rakentustoympäristö, joten sovimme siitä, että keskitymme enemmän tuo, tuotehankintapalvelupuolen. Vielä on teknistä työtä jäljellä ennen kuin voimme lopullisen tekstin esitellä valiokunnalle, mutta jos teillä on kysymyksiä, voitte kääntyä puoleeni edistyksestä, että on tähän mennessä aikaan saatu. Kiitoksia. Match. Kiitos oikein paljon, Martin, ja onnittelut tästä tuloksesta. Seuraavana meidän pitäisi oikeastaan kuulla sopimuksista digitaalisen sisällön toimittamiseksi, mutta en näe kumpaakaan esittelijää täällä, joten käsittääkseni voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kohtaan, kuulemme raportin, joka koskee ilmoitusmenettelyä. En näe edustaja Preto täällä. Ai se käsitelläänkin huomenna. Joten seuraavana meillä on lannoitevalmisteiden asettamisesta saataville – mietintö. Lähdä komi. Puhuu esittelijän puolesta. Olkaa hyvä. I have uh, the report of Dalton. Minulla on Daltonan mietintö. Speaking now. Ei vaan nyt. Puhumme lannoitteen valmisteista. Niin, niin. Mutta minulle ei ole annettu tätä tehtävää. Sorry. Then I will uh, speak maybe uh, because I was uh, there yet. No ehkä voin puhua, koska olin eilen siellä. Me onnistuimme löytämään sovun. Se oli hyvin hankala asia kokonaisuus, kun tässä on sekä envivaliokunta että imkovaliokunta jaettua toimivaltaa siis joissain kohdin – me onnistuimme helpottamaan valmistajien toimintaa orgaanisten annetteiden osaita EU:ssa. Enemmän vaihtoehtoja viljelijöille, näin voidaan vähentää ympäristöön ja kuluttajiin liittyviä ongelmia ja 60 milligramman kadmiumraja kolme vuotta sen jälkeen, kun uudet säännöt astuvat voimaan. Joten me pääsimme sopuun Itävallan puheenjohtajavaltion kanssa, joten uskon, että hyvin nopeasti päästään äänestämään tästä aiheesta täysistunnossa. Ja sitten seuraava kohta koskee parempaa noudattamista ja EUn kuluttajalainsäädäntöjen nykyaikaistamista. Dan Dalton on esittelijä – Lara, tässäkö kohdin? EPPn nimissä siis, oletan. Puhuisitte siis EPPn nimissä, Pascal Arimonin paikalla. Selvä, mutta en näe Dan Daltonia täällä salissa. Ah, he's just entering. Ai hän juuri onkin tulossa tänne, Dan. Me aloittelisimme juuri tätä esityslistan kohtaa, jossa olet esittelijä, eli voit ehkä heti esitellä nämä kompromissitarkistukset. Thank you, Chair. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli vähän myöhässä. Hyvää edistystä on saatu aikaan kompromissitarkistusten osalta tässä koko Omnibus-paketissa. Kompromissit kattavat lähes koko ehdotuksen, mutta esittelijänä koen, että minun on hyvä koota niin suuri koalitio näiden kompromissien ympärille kuin mahdollista. Olen sitä mieltä, että parlamentin kanta on aina sitä vahvempi mitä laajempi enemmistö saadaan. Kuten keskusteluissa ja tarkistus, tarkistuksissa on käynyt ilmi, niin valiokunnassa ollaan yhtä mieltä siitä, että kuluttajain oikeuksia ei voida nakertaa, joten me haluamme tukea myös olemassa olevia ähm, oikeuksia. Muussa tapauksessa me tekisimme hallaa kuluttajien oikeuksille ja myös PK-yrityksille ja e-kaupalle. Ei ole mitään järkeä myydä asioita internetissä, jos kuluttajalla ei ole oikeutta perua kauppaa. Ja sitten tämä myyntikieltoehdotus siitä. Olemme mielestäni saaneet aikaan aika hyvän kompromissin, ottaen huomioon nämä näiden tarkistusten kirjo. Äh, jotkut ehdottivat, että komission ehdotus vedettäisiin kokonaan pois, mutta nyt sitä on kavennettu niin, että jos jäsenvaltiot asettavat rajoitteita järjestelmälle, niiden täytyy se perustella hyvin. Tämä on hyvä asia ottaa huomioon, että tässä on se vaara, että sisämarkkinat voisivat fragmentoitua. Tämä voi tietysti olla myös arvokas työllisyyden lähde. Sitten meillä on näitä rangaistusmääräyksiä jotka liittyvät rikkomuksiin. Jos yritykset tekevät rikkomuksia, niin meillä on rangaistuksia, jotka ovat tietysti pelotteena. Ja haluamme tietysti myös kuluttajille muutoksenhakuoikeuden siinä tap- ja oikeussuojakeinot, jos jotain hallaa tehdään kuluttajille tai jos näistä yrityksistä, joista langitetaan sakko, koituu haitta ympäristölle. Minusta on hyvä, että nämä sakkorahat eivät mene jonnekin äh, tiettymättö, teille tietymättömille, vaan niistä perustetaan rahasto, jonka avulla autetaan kuluttajia hakemaan oikeussuojakeinoja. keinoja sitten online-markkinat ja avoimuus sen osalta on saatu edistystä aikaan, mutta tarkistuksia ei ole vielä hieno säädetty. Paljonhan tässäkin on vielä työtä. Olen iloinen voidessani kertoa, että nämä online-tarkastukset tai äh, online-arviot, niiden tekemistä äh, sujuvoitetaan äh, tällä tavalla kuluttajat tietävät, ovatko nämä arviot luotettavia ja auttavatko ne todellakin kuluttajaa tekemään valintoja. Tällä tavalla kuluttaja saa vähän valtaa. Sitten vaikein aihe, nimittäin tuotteiden laatu. Me kaikki ymmärrämme sen, että yksi, yhdenkään kuluttajan Euroopan unionissa ei pitäisi saada ala-arvoista tuotetta, mutta tietysti on sellaisia tuot, vai, eroavaisuuksia tuotteissa, jotka eivät liity laatuun. Olen kiitollinen oikeudellisen yksikön avulle. Teknisellä tasolla olemme pyrkineet tarttumaan tähän ongelmaan, mutta emme ole vielä ihan valmiita. Jonkin verran työtä täytyy vielä tehdä ennen kuin saavutamme haluamamme. Eli me haluamme kieltää tällaisen laadun vaihtelevuuden – kahtalaisen laadun sisämarkkinoilla. Eli tässä vaiheessa tarvitaan vielä vähän aikaa, täytyy tehdä vielä työtä ja siksi ehdottaisin, että emme äänestäisi tästä vielä huomenna, vaan käyttäisimme vähän vielä aikaa, jotta voisimme hienosäätää tätä laatutarkistusta. Ja jos me todellakin haluamme, että meillä on vahva kanta, kun menemme neuvostoon, niin meillä pitäisi olla sellainen kanta, jonka enemmistö valiokunnassa voi hyväksyä, koska muussa tapauksessa meillä ei oikeastaan ole valtaa ää, mm, viedä tätä asiaa läpi. Ja kommentteja otan mielelläni vastaan. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kuten mainitsitte, annan nyt varjoesittelijöiden puheenvuoron Pascal Arimon EPPn nimissä, mutta ilmeisesti Lara Komi puhuu hänen puolestaan. Kiitoksia puheenjohtaja niin tässä korvaan kollegaa Paskalia, joka oli tällä hetkellä paikalla. Luen hänen ää, lausuntonsa, jotka liittyvät kompromisseihin. Koska aika oli vähää ja esityslistaa muutettiin viime hetkellä. Pascal ei voi olla paikalla. Hän kiittää kuitenkin Daltonia ja muita varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Hän haluaa kiinnittää Daltonin mietinnössä seuraaviin seikkoihin huomiota. Ensinnäkin niin sanottu doorstep-myynti. EPP on vielä hiukan skeptinen siitä, voidaanko tätä epälojalia kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä, voiko sen osalta toteuttaa täysimittaista harmonisointia. On tärkeää, että että tällainen doorstep selling myynti maaseudulla pysyy mahdollisena. Problemaattisia tapauksia tietysti on todettu olevan. Kohdassa 21 liitteessä yksi muun muassa niitä löytyy. Ja siksi EPP ää, ei, suhtautu skeptisesti tähän lainsäädäntöön. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että tarvittaisiin tiettyjä sääntöjä. Me voisimme ehkä siinä mielessä tukea laajempaa lainsäädäntöä. Sitten tämä kahtalainen laatu. Ähm, Pascal on sitä mieltä, että paras keino puuttua tähän äh, ongelmaan on USDP:n e artikla 6.2. Olemme sitä mieltä, että tätä tulisi analysoida tapauskohtaisesti. Äh, kahtalaista laatia ei normaalisti voida hyväksyä, mutta sille on tiettyjä per, perusteita, kuten esimerkiksi paikalliset mieltymykset tai kansalliset lainsäädännöt. Ja tässä yhteydessä Pascal haluaisi viitata Rova Shillenovan oma aloite mietintöön kahtalaisesta laadusta, jossa viitataan juuri perusteettomiin kahtalaisen laadun tapa, tapauksiin, jotka löytyvät liitteestä 1 kohdasta 32. Koost, yhden brändin tuotteen koostumuksessa ei pitäisi olla eroavaisuuksia Tämä liittyy kohtaan 16. Ja jos tätä äh, Shilenovan mietintöä pidetään perustana meidän ää, äh, lausunnollamme, niin täytyy viitata mietinnön erityisiin kohtiin. Ne jäsenvaltiot, äh, joissa yksityisoikeudella voidaan tätä asiaa ää, säätää, ää, niin se voi olla paikallaan, mutta meidän täytyy välttää eroavaisuuksia lainsäädä, äh, jäsenvaltioiden kesken. Please. Kiitos asianryhmän nimissä edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tässä kysymyksessä on edistetty oikein hienosti ja monia kompromisseja on jo yhdessä työstetty. Haluaisinkin kiittää esittelijä Daltonia. Yhteistyö on sujunut kaiken kaikkiaan hienosti kuitenkin on yksi kohta, jossa meidän kantamme ovat hyvin kaukana toisistaan. Ja se liittyy juuri näihin laatueroihin. Tuotteiden laatueroihin jäsenvaltioissa. Minun on sanottava, että esittelijän kompromissiehdotus meille sosiaalidemokraateille ei ole valitettavasti hyväksyttävissä – kyllä siinä myönnetään, että laatueroja on. Ja tämä otetaan myös liitteissä esiin, kuten me ryhmänä ehdotimme. Mutta kuitenkin tässä on niin paljon poikkeuksia nyt suunnitteilla, että tämä oikeastaan vesittää tämän koko ajatuksen, joten emme voi sitä puoltaa. Meidän pitää tehdä paljon työtä vielä tämän kysymyksen kanssa, jotta ryhmäni voisi tuota puoltaa. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Edustaja Selimovic olisi Alden edustaja, mutta hän ei taida olla paikalla, joten Julia Reda vihreiden nimissä. Much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös esittelijää hienosta työstä tähän mennessä. Olemme lähestymässä varmasti kompromissia kaikkein tärkeimmissä kysymyksissä. Lähden liikkeelle vaikeimmasta, tuotteiden laatuerot. Meille tämä on hyvä askel eteenpäin, jota esittely ehdottaa, että se otettaisiin mukaan liitteeseen, mutta pelkäämme, että sanamuoto vieläkin vaatii aika paljon viilaamista ja tapauskohtaista arviointia. Se ei ole oikein lähestymistapan tavan kanssa linjassa, että tällainen käytäntö mainitaan liitteessä ja erityisesti olemme huolissamme siitä, että mikä tahansa viittaus kuluttajien makukysymyksiin voisi tehdä tästä säädöksestä vanhentuneen mahdottoman toteuttaa käytännössä, koska se on hyvin subjektiivinen kriteeri. Ja mehän laadimme jo valiokunta-aloitteisen mietinnön ja siinä tunnustimme, että tämän tyyppiset kriteerit ovat hyvin avoimia alttiita väärinkäytöksille. Olemmekin sitä mieltä, että on tärkeää korostaa sitä, että tuotteiden laatueroissa ei ole kyse siitä, että kielletään joidenkin tuotteiden markkinointi, vaan kielletään kuluttajien harhaanjohtaminen. Siis niin kauan kun tulee aivan selväksi kuluttajille, mitä ovat ostamassa silloin, mitä tahansa voidaan myydä, kunhan se vain muuten täyttää EU-lainsäädännön. Meille on tärkeää se, milloin erilaisia tuotteita esitellään ikään kuin ne olisivat samoja. Silloin kuluttajia harhautetaan ostamaan samaa asiaa, vaikka eivät ostakaan. Ja tämä on sitten epäreilua toimintaa Toivottavasti voimme hienosäätää sanamuotoa niin, että se heijastelee tätä todellisuutta ja sen jälkeen uskon, että saamme vahvan neuvotteluaseman suhteessa neuvostoon. Mitä tulee seuraamuksiin, on hyvin tärkeää meille, että otetaan tämä vähimmäisyyden mukaistamislähestymistapa ottaen huomioon se, että verrattuna 4 prosenttiin, jota on ehdotettu useissa maissa, jotka menevät paljon yli tämän, emmekä me halua heikentää maksimisakkoja, jotka jo nyt ovat käytössä. Tässä olemme sitä mieltä, että neuvottelut ovat oikea, oikea, oikean suuntaan meneviä ja varmasti löydämme hyvän ratkaisun. Edelleen olemme sitä mieltä, että avoimuusvaatimuksen kohdalla on myös tehty jo hyvä työtä. Haluamme vahvat avoimuus, vaatimukset markkinapaikoilla, avoimuutta halu, avoimuusvaatimuksia myös hinta vertailulle netissä ja hakukoneille, ajatellen tietoja, joita niillä on käytössä. Tietenkin tähän liittyy ero, siis ajatellen yrityksiä, jotka tekevät näitä sopimuksia kuluttajien kanssa verkossa ja näin ollen jo kaikkea tietoa ei saada nettisivuille, jos ei suljeta näitä, ei tehdä tällaisia sopimuksia, jotka suoraan yhteyttä kuluttajien ja kaupan käyjiin, mutta siinä määrin, kun näillä nettisivuilla on informaatiota, silloin avoimuusvaatimuksen pitäisi soveltua myös niihin. Sitten kuluttajakatsaukset ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja siksi kuluttaja ovat tärkeitä ja siksi puutumme tiukasti liitteessä näihin vääriin arvosteluihin. Tämä liittyy myös parametreihin, luokituksiin ja sitten yleisemmin avoimuusvaatimuksesta vielä se, että meidän pitäisi varmistaa se, että jo olemassa oleva lainsäädäntö jäsenvaltioissa, joka on ehkä pidemmälle menevämpää kuin mistä nyt sovimme EU-tasolla, niin sen pitäisi edelleenkin olla mahdollista. Näin Haluaisimme siis tehdä selväksi, että avoimuusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia ja niiden ei pidä estää jäsenvaltioita ryhtymästä lisätoimiin. Lopuksi olemme kovasti iloisia siitä, että näköjään on täyskonsensus parlamentissa siitä, että poistetaan komission ehdotus äh, rajoituksista koskien tuotteiden poisvetämistä ja kaupan perumisesta. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Edustaja Selimovic on saapunut paikalle, joten saatte puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiitellä edustaja Daltonia ja muita varjoesittelijöitä. Kaikki ovat tehneet kovasti työtä tämän tärkeä aihe. Pari kysymystä vielä keskustelun kohteena meistä, mutta ne ovat tietenkin ratkaisevan tärkeitä, joten tulisi käyttää aikaa sovun löytämiseen. Ensinnäkin tuotteiden laatuerot EUn sisämarkkinoilla. Haluaisin sanoa, että en ole kuullut, että yksikään poliittinen ryhmä sanoisi, ettei tähän kysymykseen tarvitse puuttua. Kaikki haluavat puuttua tähän ongelmaan. Se on ihan hyvä asia, mutta kaikki haluavat puuttua siihen vähän eri tavalla. Omalta osaltani pitäisimme parempana komission ehdotusta 2005 2029 direktiiviä muuttamalla, jotta tästä tulisi harhaanjohtava kaupallinen käytäntö tästä laatuerokysymyksestä. Ja tämä mahdollistaisi sen, että tapauskohtaisesti arvioitaisiin näitä, katsettaisiin menetelmää sisärän mukaan. Ja sitten liite yksi. Se johtaisi siihen, että tuomioistuimet voivat puuttua siihen ilman tapauskohtaista kohtelua. Enkä oikein ymmärrä, miten tämä käytännössä toimisi. Tähän mennessä en ole vakuuttunut kollegoiden kannanotoista. Kuitenkin EPEN oikeudellinen yksikkö on työstänyt tulosta, joka saattaisi olla meille hyväksyttävissä. Voimme keskustella siitä. Laatuehdot kielletään tämän ehdotuksen mukaan, paitsi jos se liittyy siihen, miten raaka-aineita on saatavilla, miten kunnioitetaan erityisiä kansallisia lainsäädäntöjä – tai pyritään ottamaan huomioon kuluttajien toivomukset. Tämä on tasapainoinen teksti, emmekä haluaisi poistaa sitä mitään. Toisaalta jotkut poliittiset ryhmät haluavat ottaa sinne sellaisen kohdan, että ei olisi hyvä antaa sellaista, antaa sellaista käsitystä, että kuluttaja valittaisi sen, vaikka ei ole selkeästi ottanut huomioon sitä, onko kyse kokemuksesta, joka kuluttajalla varsinaisesti on. Miten tällainen netissä toimiva markkinapaikka voi huolehtia siitä, että joku, joka antaa palautetta nettisivuilla, on todella asunut kyseisessä hotellissa esimerkiksi. Me kaikki tiedostamme sen, että tällaisia arvioita on, jotka ovat valearvioita ikään kuin. Mutta miten voidaan taata se, että joku, joka loggautuu sinne sivuille ja antaa palautetta hotellille, on todella asunut siellä hotellissa. Se on mahdotonta. Miten voidaan selvittää, onko kyseinen henkilö syönyt ravintolassa, jota arvioi? En usko oikein, tai oikeastaan uskon, että tässä mennään liian pitkälle. Emmekä pysty sitä tukemaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Dennis, en tiedä. Edustat Jatko edustaja Syrdevan ja jos ei, niin edustaja Senalovaa saa puheenvuoron. Děkuji za slovo. Já bych měla také ještě několik... Kiitoksia kovasti siitä, että sain puheenvuoron. Minullakin olisi muutama kommentti näihin muutosehdotuksiin, mitä tulee eh, epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin ja kahden laadun tuotteisiin – niin me olemme kyllä halunneet laajentaa niin kutsuttua mustaa listaa, joka koskee kiellettyjä käytänteitä. Mutta tässä lopullisessa tekstiversiossa, sellaisena kuin sen nyt olen nähnyt, niin se kyllä aiheuttaa tiettyjä epäilyksiä. Ensinnäkään en voi olla yhtä mieltä legitiimistä maantieteellisestä muuntelusta. Jos ymmärsin oikein, niin tuottaja voi aina sanoa, että muutin tätä tuotettani niin paikallisten makuutottumusten tai mieltymysten mukaisesti. Voimmeko me tällaisen suostua? Tämä on niin mittava tai äh, hämärä viittaus, peruste, että voidaanko sitä todellakaan soveltaa koko sisämarkkinoihin – Tuolloinhan siis on ymmärrettävää, että kuluttajansuojan taso muutenkin vaihtelee jäsenvaltioittain, niin emme kyllä tätä voi hyväksyä. Jos joku todella on sitä mieltä, että on perusteltuja keinoja tehdä erilaatuisia tai erilaisia tuotteita, niin kyllä nämä perusteet täytyy esittää jonkinlaisen valvontaelimen tutkittaviksi. Siksi ehdotankin, että on todettava, että kuluttajan täytyy voida tunnistaa erot. Näinhän myös johdantoisen kappaleessa 41 muuten sanotaan Euroopan parlamentin mietinnössä. En myöskään voi suosittaa johdantoosan 41 viittausta lautakuntaan, tarkastuslautakuntaan. Tämä johdantoosan kappale on laadittu aika epäavoimella tavalla. Me emme muun muassa tiedä tästä asiasta mitään ja me tekisimme vain oman maalin, jos me suostuisimme tällaiseen. please. Kiitos, Nikola Dan. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa tämän asiakokonaisuuden tärkeyttä. Ja tässä parlamentin kaudenkin loppuvaiheilla, kun käsittelemme näin tärkeää asiaa, niin meidän täytyy kyllä välittää selkeä viesti kuluttajille. Kuluttajia on suojeltava kaikilla aloilla ja haluan kiittää esittelijää samoin kaikkia muitakin kollegoita, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon. Meidän täytyy ää, äh, äh, välittää myös komissiolle sellainen viesti, että lainsäädäntö kuluttajan suojaan suojaa koskevaa lainsäädäntöä on yhdenmukaistettava ja muistettava tietysti myös nettikauppa, joka on ihan uusi, uusi, uusi kehityskulku on pidettävä huoli siitä, että myös net, netissä ostaminen sujuu hyvin. Ja Gebharthan korosti sitä, äh, kuinka tärkeä tämä äh, mietinnön osio on. Euroopan parlamenttihan hyväksyi Senalovan mietinnön ja, tuolla, ja tämä oli jo kaksi vuotta sitten – ja mielestäni olisi väärä ele tehdä niin, että kun me laadimme tämän kaltaista lainsäädäntöä, niin me heikentäisimme tätä poliittista viestiämme, joten olisi hyvä, jos esittelijä ja varjo esittelijä löytäisivät kunnollisen kompromissin, mutta sellaisen kompromissin, joka ei heikentäisi tätä teemaa. Aivan kuten Senalova ja myös Euroopan komissio on puheenjohtajansa suulla pyytänyt. Ja mitä tosiaan tulee nettikauppaan, niin erityisesti tämä ranking-teema on asia, josta on keskusteltava – kuka näitä rankingeja tekee, ja kuka näitä arvioita tekee, ovatko ne ammattilaisia vai maalikkoja. Ja sitten 175, 75 artik, muutosehdotus. Se liittyy laittomiin nettitarjouksiin, esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden kauppaan. Tämä on ongelma silloin, kun väärennettyjä tuotteita myydään vastuullisillakin äh, foorumeilla. Äh, äh, silloin myyjän velvollisuus on kertoa kuluttajalle, että hän on ostanut väärennetyn tuotteen. Tämähän on käytäntö, joka todellakin rikkoo kuluttajan oikeuksia. Ja ihan lopuksi haluaisin kertoa tai sanoa vielä yhden asian. Olen hiukan huolissani tästä aikataulusta. Olin kuvitellut, että me olisimme voineet äänestää huomenna. Ja nyt ymmärsin, että esittelijä ja varjoesittelijä ovat sitä mieltä, että me emme ole vielä päässeet siihen pisteeseen, että voisimme ihan tässä tuntien sisällä äänestää. No, minä olen kyllä sitä mieltä, että on ihan, ihan perusteltua antaa, antaa esittelijöille lisäaikaa, jotta he löytävät sellaisen te- tekstimuodon, jota mahdollisimman moni voi kannattaa. Eli ehdottaisin, että lykkäisimme tätä äänestystä, mutta ei liian myöhään. Jos me lykkäämme äänestystä liian pitkään, niin sekin saattaisi välittää vääränlaisen viestin siitä, että emme pysty pääsemään yksimielisyyteen. Kiitos oikein paljon. Nyt Euroopan komissio, edustaja Palino. Open issues on dual quality. Kiitoksia. Ensin avoin kysymys. Laatuedus tiedämme eri jäsenten ja poliittisen ryhmien näkemykset tässä valiokunnassa. Halusin vain nopeasti muistuttaa komission taustoista tässä ehdotuksessa. Me valit, päätimme käsitellä tätä tuotteiden laatueroa artiklassa 6 epäreilujen kauppakäytäntöjen direktiivissä eikä liitteessä, koska me uskomme, että erilaiset piirteet että tuotteet eivät välttämättä aina liity laatuun, vaan tuotteita pitää arvioida tapaustapauksesta mukaan lukien vaikutukset, joita tästä saattaa syntyä kauppapää, ostopäätöksiin, kuluttajien kohdalla, ostavatko vai eivät tuotetta. Mikä tahansa suunta sitten valitaankin tässä valiokunnassa ja parlamentissa loppujen lopuksi uskomme, että pitäisi voida käyttää myös perusteltuja poikkeuksia, niin kuin ne, jotka on jo lueteltu Jortasan kappaleissa, kuten esimerkiksi se, että ei ole saatavilla tiettyjä raaka-aineita tai kuluttajain mieltymykset. Sitten näistä alustoista panemme merkille käytävän keskustelun ja vaatimukset avoimuudesta ja niin edelleen, kuten kuluttajakatsaukset, arvioinnit. Me seuraamme tätä valpaasti ja meillä voimme antaa tarvittaessa teknistä apua, jos valiokunta haluaa tällaista apua. Muun osalta panemme merkille kompromissitarkistukset. Huomaamme, että monet niistäkin ovat hyvän, hyvin pitkälti sen suuntaisia kuin komissio on ehdottanut tietenkin poikkeuksena. Peruuttamisoikeus koskaan komission tarkoituksena ei ole ollut estää kuluttajia käyttämässä tätä peruuttamisoikeutta etäkaupan käynnissä, vaan pikemminkin halutaan estää väärinkäytökset silloin, kun tavarat on käytetty enemmän kuin oli tarpeen, niitä on käytetty ja kokeiltu, siis on tehty enemmän. Mielestäni tämä kompromissitarkistus ei täysin tule odottamatta. Sitten on erilaisia tarkistuksia seuraamuksista. Olen me ajattelemme, että tässäkin ollaan samansuuntaisia kuin komission ajattelu on. Halutaan vahvistaa täytäntöönpanoa. Meistä on tärkeää, että tulee selväksi, mitä tulee eh, sakkoihin, niin on tietyt vähimmäisarvot ja ne maat, jotka ovat jo valinneet korkeammat sakkomäärät ja seuraamukset voivat jatkossakin tehdä näin, eivätkä joudu heikentämään tämän takia kuluttajan suojaansa. Sitten lopuksi haluan kiittää esittelijä, varjoesittelijöitä, valiokunnan jäseniä ripeästä työnteosta tässä asiassa. Toivomme kovasti, että tarkistusten käsittelyn lykkääminen ei heikennä tätä nopeaa edistystä niin, että ehdotus toivottavasti hyväksytään ennen Eurooppa-vaaleja. Vielä muistuttaisin, että työ neuvostossa etenee myös aivan mukavasti sen jälkeen, kun laajasti on keskusteltu kaikista eri aspekteista tässä ehdotuksessa. Itävalta puheenjohtajavaltiona on sitoutunut esittelemään joulukuussa, silloin kun tapaamme uudestaan työryhmässä. Öö, tekstiluonnoksia ja kompro, kom, kompromisseja tarkistetusta ehdotuksesta. Silloin todellakin toivomme, että parlamentin työ on samassa kunnianhimoisessa aikataulussa siinä vaiheessa. Kiitoksia. Can you want to Kiitos. Haluaisitteko käyttää tästä vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, mă preocup... Kiitos, puheenjohtaja. Minua todella huolestuttaa tämä aihe. Tulen Romaniasta, maasta, joka on kärsinyt tästä, mitä täällä esitettiin. Minun olisi pitänyt käyttää puheenvuoro aikaisemmin, mutta nyt kun kuuntelin komissiota, haluaisin sanoa pari sanaa. Komissio haluaa, että voidaan käyttää kahtalaisia standardeja. Me emme voi hyväksyä sitä, että tuote, joka on tehty tietyn reseptin mukaan, joka on tuttu kuluttajille, voidaankin – korvata. Siinä joku keskeinen ainesosa voidaan korvata toisella. Tämä ei ole hyväksyttävissä oleva ajatus. Se, että esitetään, että tämä liittyy kuluttajien makutottumuksiin tai mieltymyksiin, on väärin. Kyllä kyse on enemmänkin siitä, että arvioidaan ostajien ostovoimaa. Kollegat, meidän pitää olla hyvin tiukkana tässä kysymyksessä. Meidän on tehtävä aivan kaikkemme, jotta saamme tämän toiminnan lakkaamaan. Me olemme kaikki tasavertaisia, eikä saataisi, ei saisi hyväksyä tällaisia laatueroja, koska tämä mahdollistaa sen, että yritykset käyttävät lainsäädäntöä edukseen aina. Ja sitten kun seuraamuksista puhutaan, minä uskon, että tässä pitäisi todella asettaa tiukkoja seuraamuksia. Jos tällainen ilmiö jatkuu, sen pitäisi johtaa siihen, että keskeytetään toiminta kuudeksi kuukaudeksi ihan riippumatta siitä, mikä merkki on kyseessä. Dan Dalton. Uh, Kiitoksia, kiitän kaikkia kollegoja heidän puheenvuoroistaan. Tästä varmasti näkyykin, että teemme hyvin työtä yhteishengessä työsuhde on paikallaan. Haluaisin vain ottaa esille vielä joitakin käsiteltyjä asioita. Ensin haluan kiittää komissiota heidän avustamaan olemme tehneet läheistä yhteistyötä komission kanssa ja heistä on ollut kovasti hyötyä, mutta emme tietenkään ole samaa mieltä tästä peruutusoikeudesta, niin kuin tiedätte tässä. Tähän liittyy tietty balanssi, voi olla jotakin epäluotettavia kuluttajia olemassa kyllä, mutta on myös yrityksiä, jotka eivät ole ihan luotettavia tasa-arvoa, anteeksi, tasapainoa pitäisi siirtää heidän suuntaan sekä kuluttajasuojaa. No, tässä varmasti olemme yhtä rinta, yhtenä rintamana. Sitten vielä muutama muu juttu. Ovelta ovelle myynti, se tuli esille EPPn edustajan suulla. Mielestäni meillä on kyllä aika hyvä ehdotus tästä asiasta. Itse asiassa ehdotus, joka on nyt pöydällä, oli, että pyysimme EPPtä esittelemään tekstin, joka voisivat hyväksyä, ja me, he esittävät sen, ja me hyväksyimme sen. Se on nyt tämä teksti. En ole ihan varma, minkä takia EPP vielä nyt nä- sen jotakin ongelmia, koska sehän on selvästikin heidän tekstissä. Sitten näistä kuluttaja-arvioinneista, arvioista, arvostelusta. Tämä on haastava kysymys. Halutaan varmistaa, että ihmiset voivat helposti antaa arvioitaan. Ja jos antaa liian suuri taakka, silloin vähennetään arviointien määrää ja se taas heikentää. Mitä hyötyä tästä kaikesta voi olla? mutta sitten kompromissi, joka meillä on, se ei takaa sitä, että yrityksen täytyy todistaa, että yksi on käytäntö palvelua, vaan heidän pitää pyrkiä mahdollisimman hyvin tähän. Amazonin tapauksessa esimerkiksi he perustavat arvionsa vain ihmisiä, jotka ovat ostaneet tuotteita. TripAdvisor esimerkiksi ei toimi tällä tavalla. Ja hotellien kohdalla tämä on paljon vaikeampi jos pyydetään ihmisiltä todisteita, että todellakin ovat olleet hotellissa, niin silloin kyllä drastisesti vähennetään kuluttajien määrää. Yritämme tässä saada aikaan kompromissi, joka puuttuu näihin väriin valearviointiin, mutta ei kuitenkin mä vähennä niiden määrää, koska sehän silloin heikentäisi sitä, mi- mihin hyötyyn tässä pyritään mietitään kuluttajan kannalta, joten olemme varmasti oikealla rinnalla. Sitten tuotteiden laatuerot. Niin kuin voitte nähdä pitkälti, meillä on kaksi edestä lähestymistapaa siihen, tähän miten asian suhtaudutaan, mutta niin kuin herra Samarovits mainitsi, me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että jotakin kyllä pitää tehdä näillä tuotteiden laatueroille. Lähestymistapa, jonka valitsin kompromisseissa, on, että yritän perustaa toimintani sen luvan mietinnön perittäessä. Sitähän me kaikki sovimme. Se oli laaja kompromissi eri eh, jäsentävälillä. Siinä pyritään juuri siihen, mitä Rova Senilova kuvasi. Siellä kuluttajan mieltymyksestä yrityksestä, voin sanoa, että kuluttajat pitävät tästä ja siksi me perustelemme tällaisen erilaisen tuotteen. Ei, heidän pitää todellakin todistaa tämä. Eivät voi vain sanoa ja tehdä niin, vaan heidän pitää todella perustavan tavalla todistaa, että näin tilanne juuri on. Ja juuri tätä Rova Senalova ehdotti mietinnössään, ja siitä tämä kompromissi on tehty, jos mennään yli sen, silloin emme saa enää mitään kompromissiakaan. Juttu on juuri näin yksinkertainen. Ja meidän pitää myös tunnustaa se seikka, että pitää olla hyvin varovaisia siinä, miten tätä lähestytään. Koska jos tästä, tämä on jotenkin pieleen, silloin rikomme koko markkinoita tai se, mitä herra niin ja muut ottavat esille, niin silloin itse asiassa voisi pakottaa, eh, sanellaan nämä heikkolaatuisemmat tuotteet koko Euroopalle, jos on korkeampi laatu ja heikompi laatu tuotteissa, ja silloin me itse asiassa kiellämme tällaisen, niin silloin suurin osa yrityksiä oletaan, laitetaan sitten tämä heikompilaatuinen tuote ja sitten koko heikompilaatuista tuotetta aletaan levittää ympäri Eurooppaa ja syyttävästi sen Eurooppaa. Ja voin vakuuttaa teille, kun tulee maasta, missä syytetään EUta aika monista asioista, niin viimeinen asia on, että otetaan kuluttajien pidävät tuotteet pois markkinoilta, sitten yritykset syyttävät tästä vielä EUta, niin se ei ole se tapa, jolla haluamme toimia. Siksi mielestäni tämä on tällainen herkki pitkäluonteinen kysymys. Varmasti olemme samaa mieltä, että tähän asiaan kyllä täytyy ehdottomasti puuttua, mutta meidän pitää saada aikaan myös sellainen kompromissi, joka saa laajaa tukea valiokunnalta, koska jos ei saa, sitten mennään neuvoston puoleen, eikä meillä ole mitään neuvotteluvaltaa emme ole vielä tähän pisteeseen päässeet. Tämä tulee selväksi eri puheenvuorosta, että meillä ei ole tästä konsensusta ja Tästä syystä me emme pysty äänestämään tästä asiasta tällä viikolla ja pyytäisin nyt lisää aikaa esittelijänä, jotta yrittäisi saada aikaan sellaisen kompromissin, joka saa valiokunnan enemmistön taakseen, koska mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Ja tähän päätän puheenvuoroni. Dan and, uh, Kiitos Dan. Kuten mainitsit, meillä on koordinaatti koordinaattoreiden kokous tänään iltapäivällä ja ehdotamme äänestyspäiväksi joulukuun kuudetta päivää. Tämä antaa vähän lisää aikaa keskusteluille ja sille, että saadaan mahdollisesti enemmistö äänestämään tämän puolesta. Tähän päätämme tämän esityslistan kohdan. Oikeastaan meidän pitäisi siirtyä nyt maksuviivästysmietintöön, mutta poikkeuksellisesti Tämä on todella poikkeuksellista, koska muuten esityslistamme olisi hyvin hankalasti seurattavissa. Mutta haluaisin antaa edustaja Turkanolle puheenvuoron ihan kahdeksi minuutiksi, jotta hän voi raportoida toimielinten välisistä neuvotteluista lannoitetuotteista. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, ieri după cel de-al patrulea trilog... Kiitoksia kovasti, kollegat. Eilen neljännen trilogin jälkeen, vuosi melkein sen jälkeen, kun mietintö hyväksyttiin. Ja kolmen puheenjohtajakauden jälkeen me olemme lopulta Itävallan puheenjohtajakaudella saaneet aikaan yhteisymmärryksen. Muistuttaisin, että Bulgarian puheenjohtajakauden jälkeen IMKO kohtien osalta on saatu aikaan hyvää edistystä. Kiittäisin IMKON sihteeristöä. Ilman sitä että tätä edistystä ei olisi voitu tehdä. Haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja teidän henkilökohtaisesta tuestanne eilen ja siitä, että toimitte puheenjohtajana neuvottelussa niin menestyksekkäästi. Me tiedämme, että tämä on erityisesti ympäristövaliokunnan kollegoille vähän tunteenomainenkin asia mutta eilen saimme aikaan konsensuksen ja uskon, että täysistunnossa tämän puolesta voidaan äänestää. Asetus, ehdotus lannoitteista on osa kiertotalouspakettia. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lannoitteet voidaan päästä sisämarkkinoille, harmonisoidaan vahingollisten aineiden tasot – Tämä on tärkeää niin viljelijöille kuin kuluttajillekin. Vain pieni osa luomujätteestä käytetään lannoitteeksi. Kun me kierrätämme enemmän organista jätettä, niin voimme päästä jopa 30 prosenttiin. Tämä tarkoittaa yli 6 miljoonaa fosfaattia tuonne fosfaattia. Ja kun ajatellaan esimerkiksi liha- ja luu ainesta, niin tällä hetkellä hän äh, suurin osa, lainsäädäntö ei kata tätä asiaa. Tämän jälkeen voisimme äh, kattaa myös nämä elementit ja mitä tulee mineraaleihin, maaperän parannusaineisiin ja vastaavaan, nyt me saamme tästä lainsäädäntöä. Lannoitteet EU-ssa tulevat täyttämään kaikki turvallisuus- ja etikettöintivaatimukset. Tällä tavalla voimme pitää kiinni yhteisistä EU-standardeista ja lannoitteita voidaan saattaa markkinoille sisämarkkinoilla vapaasti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gebhardt myös. Ihan lyhyesti digitaalisesta sisällöstä. Olkaa hyvä. Jäätä. Kiitos. Niin eilisiltana meillä oli kolmikantaneuvottelut jälleen ja me saimme aikaan vähän sopua useistakin kohdista, esimerkiksi määritelmistä, soveltamisalasta, kolmansien oikeuksista, korvaussäännöksistä, siirtymäkauden säännöksistä. Ja lisäksi päästiin eteenpäin siinä kysymyksessä, että edelleen hyvin läheisessä yhteistyössä tavarakauppadirektiivin kanssa keskustellaan, mutta avoimena on vielä monia kysymyksiä. Erityisesti se, mitä neuvosto pitää nykyään tuotteina, joissa on digitaalista sisältöä. Tiedätte, että Euroopan parlamentti digitaalisen sisällön direktiivissä ja tavarakauppadirektiivissä hyvin selkeästi sanoo, että kaikki digitaaliset asiat on saatava digitaalisen sisällön direktiiviin. Kuitenkin osoittautui, että neuvoston kanssa ei päästä tällaiseen ratkaisuun. Ja varjoesittelijöiden kokouksessa päätimme, että me voimme joustaa direktiivin suuntaan hyväksymällä, että tuotteet, joissa on digitaalisia tekijöitä, otetaan tavaran kaupan direktiiviin mukaan. Kuitenkin eilen sanoimme hyvin selvästi, että tämä on ainoastaan väliaikainen myöntymys, ei mikään lopullinen päätös, siksi että me asetamme tässä muutamia ehtoja – Ensinnäkin, että tuotteiden kaupan direktiivi saadaan, se ei ole vielä varmaa. Meillä ei ole vielä neuvoston yleistä kantaa tähän. Puhuttiin siitä, että tämä kanta kuultaisiin neuvostolta 7. päivä joulukuuta, joten sanoimme selvä. Odottelemme vielä tuota joulukuun 7. päivää ja katsotaan, saadaanko sieltä tuloksia. Toinen ehto, jonka asetimme, oli se, että on tehtävä vähän sopeuttamista kahden direktiivin välillä, jotta voidaan huolehtia siitä, että ei oikeudellisia aukkoja synny sinne, koska me emme halua, että kauppiat ja kuluttajat joutuvat ongelman eteen, eivätkä tiedä, minkä direktiivin kautta asia on hoidettu vai onko ylipäätään. Ja kolmas ehto on se, että keskeisissä kysymyksissä sama oikeus pätee – Eli ei tulisi tällaisia ongelmia päättää, mikä direktiivi tässä oikein pätee, kun puhutaan digitaalisesta sisällöstä. Halusimme viestiä, että tämä on vastaantuloa meidän puoleltamme, mutta tämä asia pitää oikein ja järkevästi ratkaista, eikä niin, että lopulta tuomioistuin joutuu päättämään, onko asia katettu ja mikä oikeus tässä varsinaisesti pätee, koska se olisi hyvin hankalaa vielä avoimia kistakysymyksiä liittyy käänteiseen todistustaakkaan. Minun on aina katsottava molempia direktiivejä yhdessä. Myös se, miten välineiden hierarkia toteutuu, jos on ongelmia, mitkä ovat oikeussuojakeinot. Kyllä tässä on vielä työtä tehtävänä. Kuitenkin minulla on sellainen käsitys, että nyt neuvostossakin todella on tahtoa. Toivomme, että komissionkin tuella vielä todella päästään loppuun tässä työssä ennen kautemme loppua. Neuvosto olisi, oli kuitenkin sitä mieltä, että me asetamme kovasti tässä aikapainetta, mutta olen sitä mieltä, että tämä aikapaine on myös välttämätöntä, että ihan viimeistään maaliskuun täysistunnossa parlamentissa voidaan äänestää. Mitään muuta emme voi nyt kuvitellakaan, koska tiedämme, että huhtikuun äänestyksissä on ennen kaikkea Brexittiä ja monivuotisia rahoituskehyksiä siellä esityslistalla. Hyvin monia muita äänestyksiä on myös silloin luvassa. Eli jos haluamme, että tämä asia todella saadaan päätökseen, niin silloin – tätä aikapainetta on todella käytettävä nyt avuksemme. Uskon, että tämä neuvostossa ymmärrettiin. Seuraavana on yhteinen kolmikantaneuvottelutapaaminen 12. joulukuuta molempien tekstien osalta. Ja silloinhan tiedämme, mitä 7. päivä joulukuuta neuvostossa on päätetty. Puolsimme myös sitä, että 30. päivä marraskuuta ja 3. joulukuuta järjestetään vielä tällaiset tekniset kokoukset – niin niissä kokouksessa oletetaan, että tämä väliaikainen sopimus muuttuu todella sopimukseksi ja lähdetään työstämään siltä pohjalta lopullisia tekstimuotoja, että niitä voidaan sopeuttaa oikeaan suuntaan eikä menetetä liikaa tässä aikaa. Mutta kuten sanottua, tämä kaikki on ihan väliaikaista. Ja lopullinen päätöksemme tietenkin tullaan raportoimaan myös täällä, koska kyse on todella laaja vaikutteisista päätöksistä, enkä todellakaan halua yksin yhteisesittelijän kanssa näitä tehdä, vaan haluan todella kollegoiden tuen myös sille, että voimme edetä tässä asiassa näin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Näin voimme lähteä käsittelemään tarkasteluja ja mietintöä, joka koskee maksuviivästyksiä. Laara Komion esittelijä, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, me olemme saaneet tarkistuksia ja olemme arvioineet niitä. Ne liittyvät siis tähän vuoden 2011 direktiivin soveltamiseen ja maksuviivästyksiin. Olen saanut 114 tarkistusta ja olemme pitäneet kaksi teknistä kokousta, varjoesittelijöiden kokousta. Ja täytyy sanoa, että olen oikein tyytyväinen tähän yhteistyöhömme. 15 kompromissitarkistusta on saatu aikaan. Tietysti niitä täytyy vielä vähän säätää, mutta tämä on hyvä lähtökohta ja yleensä Olemme kollegoiden kanssa olleet yhtä mieltä suurista linjoista. Tietysti yksityiskohdista täytyy vielä keskustella. Kaikki poliittiset ryhmät ovat puhaltaneet yhteen hiilen ja lopputulos on myönteinen. Kyse on siis kompromissi tarkistuksista, jotka ovat erittäin ajankohtaisia ja tärkeitä meidän yrityksillemme. Haluaisin korostaa tässä muutamaa seikkaa jotka liittyvät nimenomaan jäsenvaltioiden yrityksiin. Ja esimerkiksi kuusi kohdassa puhutaan pk-yrityksistä ja niiden rahoituksen saamisesta. On muistettava, että yritysten on oltava tietoisia oikeuksistaan silloin, kun ne joutuvat epälojaalien kaupallisten käytänteiden pyöritykseen. Kohdassa 13 ja kohdassa 9 puhutaan korvauksista ja koroista maksuviivästystapauksissa – jos on todettu, että on velka, velka on maksettava tietenkin, äh, riippumatta siitä, onko tullut maksu, riippumatta äh, siitä, koituuko maksu äh, viivästyksiä vai eikö, mutta jos tulee, niin tämän täytyy näkyä koroissa. Ja kohdassa viisi alkuperäiseen tekstiin ei ole tehty tarkistusta. Tämä liittyy siis tähän Name and Fame-kysymykseen me tietysti korost, arvostaisimme enemmän tällaista valkoista listaa, luetteloa yrityksistä, jotka maksavat aina ajallaan. Tietysti tämä aiheuttaa ehkäpä lisää työtä ja maksaakin rahaa tällaisen luettelon julkaiseminen, mutta se on kuitenkin hyvä käytäntö. Sitten kohta 16 Siihen on tehty kompromissitarkistus. Tämä liittyy siihen, miten keskushallintojen tulisi toimia yritysten suhteen. Esimerkiksi silloin, kun on kyse osamaksuista ja niiden viivästyksistä – No, esimerkiksi Espanjassa on jo olemassa käytäntö tähän liittyen, joka toimii hyvin ja tässä kohtaa voitaisiinkin noudattaa parhaita käytänteitä ja niitä vaihtaa. Ja kohta yhdeksän on, siinä otetaan huomioon se mahdollisuus, että jos yritykselle tulee maksuviivästyksiä, se voisi nojautua kolmanteen luoton antajaan. Eli tällä tavalla kuitenkin tällä tavalla voitaisiin kunnioittaa velkoja, mutta on muistettava, että tämä kompromissitarkistus on sellainen, josta keskustelemme vielä tänään kollegoiden kanssa muutaman tunnin kuluttua siis ja toivottavasti saamme yhdessä paranneltua tätä sanamuotoa niin, että olemme sitten valmiita äänestämään, kun äänestys toimitetaan. Kiitos oikein paljon SED-ryhmän nimissä edustaja Senalova. Ehm, já jsem měla, možná jsme mohli počkat na paní Grapiny, která je stínovou zpravodajkou, ale... Kiitoksia. Ehkä olisimme voineet odottaa Rova Grapinia, mutta koska hän ei ole täällä, minulla on hänen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 It has already been introduced in several member states where it has demonstrated its usefulness. And Mrs. Grappini is on her way. <laughs> Maria, voitko jatkaa tästä? Mulțumesc foarte mult. Kiitos oikein paljon. Olkaa pahoittelut, että tulin myöhään, mutta koneeni oli myöhässä. Kiitos Lara me olemme keskustelleet tästä mietinnöstä Strasburgissa myös. Ja tässä on harvoja asioita, jotka pitää enää selvittää, mutta haluaisin ryhmäni nimissä todella puhua tästä uudenlaisesta retoriikasta. Alun perin puhuttiin siitä, että esitetään tällainen musta lista niistä, jotka eivät ole maksaneet ajoissa, mutta nyt Ehdotetaankin tällaista ajattelun muutosta, että nimetään hyvät maksajat. Luetteloidaan heidät ja voidaan edistää heidän asemaansa. Tietenkin joudun vakuuttelemaan ryhmäänikin siinä, että tällainen ajattelutavan muutos olisi kohdalla, mutta se olisi hyvä varmasti niille, jotka maksavat ajalleen, ajallaan. Tämä olisi ehkä myös kannustin niille, jotka syyllistyvät edelleen maksuviivästyksiin. Toivon, että tämä asia voitaisiin näin ratkaista. Tietenkin direktiivi on olemassa, mutta se mitä haluamme tämän mietinnän kautta saada aikaan on se, että jäsenvaltiot saataisiin tehokkaammin valvomaan täytäntöönpanoa, koska tulokset eivät ole niin hyviä, että saataisiin liikkeelle jäsenvaltiot niin, että saataisiin tehokkaasti tuettua PK-yrityksiä niin, että koko ketjussa maksetaan ajoissa, koska tässä ketjussa kaikkein pienimmillä ei koskaan ole riittävästi neuvotteluvaltaa. Tarkistuksessa, jotta tuen olisi hyvä pitää kiinni tuosta 60 päivästä. Eli ei niin, että voi kuinka pitkään tahansa jättää, matkama, jättää maksamatta. Uskon, että voimme komission ja neuvoston kanssa päästä sopuun siitä, että päästään vähentämään näitä maksuviivästyksiä, koska tämä on pääasiallinen tarkoitus. Lisäksi on ajateltava erityisesti pieniä toimijoita, pk-yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä, joiden pitää myös voida selvitä. Varmasti on hyvä, että olemme aika samoilla linjoilla esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken on myös sitä, mitä Olga sanoi, mutta nämä ovat keskeisimmät kysymykset, joista Strasbourgissa puhuttiin. Kiitos ja pahoittelut jälleen, että myöhästyin. Hienoa, että pääsitte perille. ESRn nimissä edustaja Sulik puhuisi. Hänelle paikalla Alden nimissä edustaja Selimovic. Thank you very much, Madam Chair. I will not prolong... Kiitoksia. En pitkitä tätä keskustelua. Haluan vain kiittää esittelijä Lara Koomia erinomaisesta työstä. Ja viimeisin tekninen kokous on pidettiin eilen ja olen iloinen siitä, että nyt kuultiin, että ne kompromissit, äh, joita esittelijä tulee äh, esittämään, niitä tullaan tukemaan. Meillä ei ole mitään ongelmia tosiaankaan niiden tukemisessa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Vihreiden nimissä edustaja Sautas. Thank you for the floor. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Rova ja hänen tekemästään työstä. Tämä tuli esille jo varjoesittelijän kokouksessa, mutta me vastustamme minkä taas, mikä tahansa syrjintää koskien tätä maksuviivastuskysymystä. koska tämä direktiivi on todella tärkeä myös ajatellen maksukuria, koska jos tätä asiaa ei kunnolla hoideta, tämä tarkoittaa joillekin yrityksille jopa katastrofia. Ja tässä voidaan välttää myös tällaisia rahoituskriisejä, joita äh, tulee kyllä vuoden 2007 jälkeenkin. Siksi on erittäin tärkeää välttää min kaikki syrjintä eri sektoreita kohtaan. Ja toiseksi haluaisin mainita, että on tärkeää välttää tai yrittää yrittää pyrkiä samanlaiseen kohteluun. Ei ole mitään isoja eroja eri sektoreiden alojen kesken, koska muutoin ei voida ennakoida asioita etukäteen. Tämän lisäksi me tuemme vahvasti tätä 30 päivän aikarajaa maksuissa. On todellakin tärkeää, että maksuihin ei mene ainakaan enempää kuin 60 päivää. Se on myös ihan avainkysymys Ajatellen että maksukuria. Yleensä ottaen kaikki kompromissitarkistukset, joista olemme puhuneet, ovat oikein hyviä ja me tuemme niitä. Ja kiitän esittelijää. Thank you very much. Kiitos oikein paljon komission nimissä. Sitä Good morning. Hyvää huomenta. Me katsoimme tarkistusluonnoksia kaiken kaikkiaan. Olemme hyvin tyytyväisiä keskusteluihin. Olemme myös iloisia siitä, että maksuviivästykset ovat palanneet keskusteluiden esityslistoille, koska tämä on niin tärkeä aihe. Keskustelimme edustaja Komin kanssa ja Tämä asia oli esillä myös heinäkuisessa kuulemisessa ja tämä vaikuttaa edelleen 60 prosenttiin yrityksistä. 60 prosenttia yrityksistä jättää maksamatta ajallaan. Direktiivillä on ollut vaikutuksia, mutta lisääkin on tehtävä. Joten me seuraamme hyvin tarkkaan ja kiitollisena tätä keskustelua, koska minusta todellakin on nyt aika katsoa tätä ongelmaa ja todella huolehtia siitä, että – luodaan uudenlaista kulttuuria, kulttuuria, jossa maksetaan ajallaan. Katsoin tarkistuksia, niissä oli hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Puhuttiin synergiasta myös julkisten hankintojen suhteen. Tämä on hyvin tärkeää, koska monet direktiivit voivat vahvistaa vastavuoroisesti toisiaan. Monet pk-yritykset eivät enää eivät vielä osallistu julkisten hankintojen osalta, koska pelkäävät sitä, että maksetaan myöhässä. Kuitenkin tämä voisi vahvistaa kilpailua, tarjota parempia vaihtoehtoja. Ja tämä olisi siis vastavuoroisesti molempia tukevia. Ja tässä kyllä myös tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Todella meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan tätä kulttuuria, koska se on varmasti tässä suurena pullon kaulana tämän direktiivin osalta. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Ja nyt puheenvuoron saa uudestaan esitellä komi. No, niin, haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja tuestamme, tuestanne. Kaikki ovat tehneet erinomaista työtä ja me lähetämme mitä pikimmiten äh, nämä kompromissitarkistukset, äh, jotta voitte niihin vielä perehtyä. Ja minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen valkoinen lista, äh, sellainen täytyy julkaista. Se on erityisen tärkeää hyvin, hyvin pienille yrityksille, pien, pienille pk-yrityksille. Eli meillä on nyt nämä kompromissitarkistukset, ja niiden avulla voimme sitten vielä hienosäätä näitä pieniä yksityiskohtia. Me olemme tosiaankin valmiita 6.12. ja sitten täysistuntoon äänestys en, tammikuussa. Kiitos oikein paljon. Voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Tarkistusten käsittely ja kompromissitarkistusten käsittely. Aiheena tulliyhteistyötä koskeva tulliohjelman perustaminen esittelijä on edustaja Grappini. Olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Mulțumesc foarte mult. Eu îl consider uh, un program... Kiitos, puheenjohtaja. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeä ohjelma. Toivon, että jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio pitävät sitä tärkeänä myös. Jos tullijärjestelmä ei toimi kunnolla, niin sillä on kyllä – kielteisiä vaikutuksia kuluttajien suojaan, sisämarkkinoihin ja reilun kilpailuun. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Tarkistukset, joita kollegat ovat tehneet, noudattelevat samaa linjaa kuin oma mietintöni. Me haluamme, että tulliohjelma on johdonmukainen ohjelma, joka täysin käyttää kaikkea synergian mahdollisuuksia kaikkien muiden ohjelmien ja rahastojen kanssa. Petosten vastainen toiminta esimerkiksi. Koska tavoitteenahan tässä on se, että voidaan huolehtia avoimuudesta, suhteellisuudesta ja tasavertaisesta kohtelusta sisämarkkinoilla – Arvostan tarkistuksia, joita ALDE-kollegat ovat esittäneet. Niissä painotetaan sitä, että varattu budjetti ei ota huomioon sitä, että tulliliitosta katoaa mahdollisesti yhdistynyt kuningaskunta. Kyllä komissiossa pitäisi olla varoja varattuna tähän suureen muutokseen. No, olemme tehneet kuitenkin tarkistuksia. Toivomme, että leikkausta ei tehdä tästä varatusta budjetista, joka on nyt jo melko pieni. Minä ja kollegat olemme tehneet tarkistuksia, jotka liittyvät tulitarkastusten hallinnoimiseen, koska on välttämätöntä, että tällä alalla voidaan toimia dynaamisesti. Vaatimukset muuttuvat ja meidän on voitava ottaa huomioon tuore kehitysyhteiskunnassa. Tarkistuksissa me painotetaan myös sitä, että meidän on tuettava tullihallintoa IT-kysymyksissä, jotta voidaan löytää innovatiivisia ratkaisuja. Meidän tulisi mahdollistaa se, että tulliunioni toimii järjestelmänä, jossa toimitaan tasavertaisesti EU:ssa. Sekä minä että EPPn varjoesittelijä olemme laskeskelleet tuota budjettia vuoden 2018 hinnoin. Siinä on myös komission ehdotus 27. marraskuuta. Varjoesittelijät kokoontuvat ja viestin kompromissitarkistusluonnokset sitten varjoesittelijöille, jotta kokouksessamme 27. päivä marraskuuta saamme tehtyä tehokkaasti työtä. Toivon, että siihen ei mene valtavasti aikaa. Toivoisin, että edistystä saadaan tammikuun kolmikantaneuvotteluissa, että jäsenvaltiot panevat tätä mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon. Stefanek on SJD-ryhmän varjoesittelijä, hänelle täällä. ECRn osalta olen itse varjoesittelijä, joten käytän puheenvuoroni hollanniksi. Tämä edustaja Grappinin mietintö liittyy hyvin läheisesti seuraavaan mietintöön, edustaja Pospisilin Silin mietintöön. Ja mielestäni on tärkeää, että molemmista mietinnöistä keskustellaan vähän yhdessä, jotta ne ovat mahdollisimman johdonmukaisia. Tuen täysin tämän mietinnön tavoitteita. On todella tärkeää, että investoidaan eurooppalaisen siinä rajatarkastuksiin ja silloin kyllä tarvitaan kunnollista budjettia, koska tällä hetkellä nähdään usein, että riittävästi varoja ei ole käytössä, niitä ei ole riittävästi olemassa ja tämä tietenkin vaikuttaa tarkastusten laatuun. Lisäksi on toimittava täysin sen puolesta, että saadaan samat standardit kaikkialle Eurooppaan. Ei voida hyväksyä sitä, että joissain jäsenvaltioissa on kilpailuetua siksi, että ei tarkasteta yhtä tarkkaan kuin muissa jäsenvaltioissa. Tullitarkastukset ovat valtavan tärkeitä. Ja koko Euroopan unionille on tärkeää, että huolehditaan tasavertaisista standardeista. Olen tehnyt tarkistuksenkin tämän suuntaisesti. Ja sitten Alden nimissä edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Grapinia hyvästä työstä. Lienemme <clears throat> yhtä lähes kaikesta. On Mm, varmistettava synergiaa eri EU-ohjelmien ja rahastojen välillä, on varmistettava tasapuolinen kohtelu, syrjintää ei pidä tapahtua. Meidän, meillä on unionin tullikoodeksi ja siihen liittyvä sähköinen järjestelmä. Me tiedämme, että komissio on ollut vähän tässä Matti myöhäisenä, eikä täytäntöönpanoa voida Ähm, toteuttaa tämänhetkisen aikataulun mukaisesti, joka takarajahan oli 2020, siksi meidän täytyy tätä takarajaa äh, lykätä, mutta ähm, täytyy toimia niin, että kun täytäntöönpano alkaa, se voidaan toteuttaa kerralla. Tämä uusi tullijärjestelmä on omiaan helpottamaan kauppaa ja edistämään myös kuluttajien oikeuksia. Nämä ovat Äh, kaikki nämä ovat asioita, joista olemme yhtä mieltä. On vain yksi asia, josta olemme vähän eri mieltä. Se liittyy Brexitiin. Tällä hetkellä ohjelman kokonaisrahoituksessa ei oteta huomioon niitä kustannuksia, joita koituu siinä vaiheessa, kun UK lähtee tulliliitosta. Me emme vielä tiedä, jääkö UK tulliliittoon vai eikö, ja sehän tässä on se ongelma. Jos siis tällä hetkellä vasta tulevista suhteista neuvotellaan, enkä oikeastaan haluaisi sekoittaa tätä tähän keskusteluun, mutta olen sitä mieltä, että jos niin tapahtuu, että UK lähtee tulliliitosta, niin se aiheuttaa melkoisia kustannuksia muille jäsenvaltioille. Ja siksi meidän täytyy olla valmistautuneita tähän mahdollisuuteen. En nyt halua vihjailla mitään. Minä olisin erittäin iloinen, jos, jos UK pysyisi tulliliitossa, mutta saattaa käydä niin, että se ei pysy, ja siihen täytyy valmistautua. Se, että meillä oli, ei olisi riittävästi rahaa varauksessa tätä <clears throat> mahdollisuutta varten, olisi hölmöä. Kyllä minä tiedän, että neuvotteluiden aikana voi olla vaikea paljastaa mitään summia, mutta parlamentin eri oikeus on sanoa, että komission täytyisi valmistella jonkinlainen varaus ihan vain siltä varalta. Me tietysti, tai minä olen tietysti avoin kaikille kompromisseille tästä kysymyksestä, mutta mielestäni olisi äh, äh, harkitsematonta äh, olla varautumatta kaikkiin skenaarioihin. Olisi tietysti hyvä, jos tätä varausta ei sitten koskaan tarvitsisi käyttää. Se voitaisiin käyttää johonkin muuhun sitten, aina parempi mutta kyllä meillä tällainen varaus tulisi olla. Ja pidän nyt kiinni siitä, että jollain tavalla täytyisi, jollain tavalla täytyisi laatia sellainen vara, varauma, jolla voisimme suhtautua tähän pahempaan vaihtoehtoon. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Ms. Chair. Thank you to the Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä ja varjoesittelijöitä. Olemme täysin samaa mieltä. Meille tämä on hyvin tärkeä ohjelma. On tämä on varsinainen kulmakivi EUn e tulliliitossa. Arvostamme kovasti tätä mietintöä. Mietinnössä on joukko tarkistuksia, jotka ovat hyvin kiinnostavia meille Sinne mennään aivan samaan suuntaan kuin mekin haluaisimme mennä. Erityisesti ajatus siitä, että edelleen kehitetään tullitarkastusten laatua. On totta, että yhteys tämän ja tullitarkastuslaitteiden ohjelman välillä on hyvin vahva yhteys tietenkin, ne täydentävät toisiaan. Odotamme jatkossa uusia keskusteluita vielä ja toivottavasti saamme aikaan hyvän, hyvät ohjelmat, jotka täysin täyttävät Tulliliiton vaatimukset, tavoitteet. Kiitän kovasti tästä laadukkaasta mietinnöstä ja siinä olevista hyvistä ehdotuksista. Kiitos oikein paljon. Loppupuheenvuoro ehkä vielä esittelijältä. Jos teillä oli vielä lisättävä edustaja niin olkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Kiitos. Huomaan, että pitkälti meillä on konsensus esittelijöiden ja komission välillä. Tämä ei ehkä kuitenkaan ole EPPn esittelijä Stefanekin varjastelen kanssa kuitenkin puhun ja EPP on varmasti sitä mieltä, että tämä on tärkeää. Ja siltä pohjalta, mitä Selimovic on esittänyt, uskon, että täysin tuen Alden esitystä. Tältä pohjalta saadaan varmasti kompromissi. Ja näin voidaan ehkä vakuuttaa komissio ja myös neuvosto siitä, että pitää varautua. Luoda vararahasto, jos joka tapauksessa käy niin, että yhdistynyt kuningaskunta jättää tulliliiton. Toivon, että näin ei käy, mutta näin voi käydä, kuten kollega sanoi, joten tässä syntyy monia kysymyksiä vielä. Joka tapauksessa on keskusteltava ratkaisusta. Olen varjoesittelijän kanssa Aldesta samaa mieltä. Luonnostelen tätä ja haluaisin, että voimme siis kokoontua 27. päivää. Toivoisin, että kaikki varjoesittelijät ovat silloin läsnä yhdessä päättämässä. Kiitos oikein paljon. Äänestys järjestetään joulukuun kuudes päivä. Ja sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan. Käsittelemme tarkistuksia, kompromissitarkistuksia. Tulitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi esittelijä edustaja Pospisil. Hän ei ole kuitenkaan paikalla, enkä näe ketään muuta EPPstä, jolla olisi hänen kommenttinsa mutta kaikki varjoesittelijät ovat paikalla, joten ehdottaisin, että siirrymme heti varjoesittelijöihin. Edustaja Kuon, teillä on puheenvuoro. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Seine sehr konstruktive On hienoa, että voimme rakentavassa yhteistyössä toimia tämän kysymyksen kanssa. Ja tämä taloudellinen väline tulitarkastuslaitteiden osalta on varmasti tärkeää. Olin viime viikolla – tällaisten laitteiden valmistajien luona tutustumassa myös teknologiseen kehitykseen ja siihen, miten tekoälyn kauttakin voidaan tulevaisuudessa paremmin keskittyä tähän aiheeseen. Kyberturvallisuus on kuitenkin tässä aihe, jota emme voi unohtaa. Se on muistettava ja tarkistukseni kautta olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, että – tullitarkastuslaitteiden osalta on pidettävä kiinni siitä, että turva ja tietoturva toimista pidetään kiinni, kun ajatellaan sitä, ketkä henkilöt, ketkä laitteiden valmistajat ehkä joistain maista voivat saada tietoa haltuunsa. Ja varmasti tarvitsevatkin tätä tietoa, mutta meidän pitää olla tarkkana siinä, että – tämä tieto, joka syntyy, että tiedetään ylipäätään, mitä tietoa tässä kerätään ja kenelle niihin annetaan pääsy myöhemmin. Ainoastaan näin voimme tehdä hyvälaatuista työtä ja lopulta huolehtia siitä, että päästään siihen tavoitteeseen, joka meillä on. Eli niin, että jokainen tiedä, missä meillä on aukkoja täytettävänä, vaan meidän pitää toimia etunenässä tietää, miten voidaan oikein suojella sisämarkkinoitamme. Kiitos. Kiitos. ESR-ryhmän nimissä olen itse varjoesittelijä, joten siirryn puhumaan hollantia. De teksten die, die momenteel op tafel liggen van... Teksti, joka nyt on pöydällä niin komissiosta kuin esittelijältäkin, ne ovat varmastikin oikein hyvä pohja. Jatkoa ajatelta saadaan toimivat välineet äh, ja, ja, varmistetaan tulitarkastuslaitteiden rahoitus. Haluaisin ottaa yhden tärkeän kysymyksen, ottaa esille. Se on minusta välttämätön kysymys, jotta voidaan varmistaa hyvä tiedonvaihto ja sitä pitää myös helpottaa. Ja nyt erityistä koskee sitä, miten rahoitetaan ohjelmistojen hankintaan, jotta voidaan rajavartiointia tehokkaasti hallita tässä keskitytään erityisesti laitteistoon, mutta myös software-ohjelmistot täytyy ottaa mukaan tähän mietintöön. Ehkä pitäisikin täytyy erityisesti huomiota ohjelmistoihin, jotta voitaisiin käyttää kaikissa jäsenvaltioissa niin, että tiedot ja data siirtyvät helposti jäsenvaiden kesken. Tietysti on myös välttämätöntä, että tuli henkilökunta voi tehdä työtä hyvin tämän ohjelmiston, näiden kanssa. Täytyy varata resursseja, varoja tätä tarkoitusta varten ja pitää kiinnittää huomiota myös henkilöstön koulutukseen. Sitten Aldesta, herra Lokekaart. Herra Misselbyr, onko teillä joitakin muistiinpanoja herra Lokekaardilta, Bordilta vai ei? Ja anteeksi, tuo minu, minulta ohi kysymys. Niin kysyin vain, että onko teillä, kun nyt yleensä edustaja Lokigord puhuisi, oliko teillä muistiota häneltä? Ei ollut. Selvä. Siirrymme heti komissioon. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitoksia kovasti, kiitoksia taas kerran. Puhun lyhyesti Samankaltainen puheenvuoro kuin tulleistakin. Me arvostamme mietinnön laatua, tukea, sitä, että halutaan kohti tasapuolisempia, yhdenmukaistetumpia tarkastuksia tulleissa ja tulliliiton rajoilla, ulkorajoilla. Tämä varmistaa paremmin turvatun Euroopan unionin Palaisin kuitenkin tullin ja tullivalvonta välineiden eroavaisuuksiin, siis koulutus ja ITn kehittäminen, siis softan kehittäminen ja tällaiset asiat, ne ovat tulliohjelman heiniä. Eli nämä kaksi välinettä, kuten sanoin, liittyvät toisiinsa läheisesti. Tulemme varmasti käyttämään samaa, samoja keinoja ohjelmien hallinnointiin, mutta yhdessä keskitytään välineisiin ja toisessa <clears throat> laitteiden käytännön, yleiseen tukeen, kapasiteetin rakentamiseen ja sellaiseen. Tämä liittyy tullihallintoon. Eli tämän vain halusin tehdä selväksi. Muilta osin olemme hyvin kiitollisia äh, työnne laadusta. Olemme tyytyväisiä siihen ja on kaikkien etujen mukaista, että meillä on hyvät välineet, jotka ajavat EUn etuja yleisesti ja tullien erityisesti. Äh, Kiitos. Kiitos oikein paljon. Äänestys tästä kysymyksestä järjestetään 6. päivä joulukuuta ja nyt tuli esittelijäkin paikalle hiukan myöhässä, koska käsittelemme juuri teidän kohtanne. En tiedä, haluaisitteko lisätä muutaman kommentin, vaikka emme koko keskustelua voi käydä uudestaan. Ehkä tämä voisi olla oppina kaikille, että pitäisi olla täällä ajoissa. Mutta jos haluatte muutamat loppusanat vielä esittää, niin saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Dámy a pánové, dobrý den. Kiitos puheenjohtaja. Luvallanne sanoisin muutaman sanan. Kun tästä ehdotuksesta keskusteltiin, saatiin jopa 70 tarkistusta ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat kiinnittäneet huomiota tähän aiheeseen. Tällä hetkellä tiimini käy läpi näitä tarkistuksia. Pyrimme valmistelemaan kompromisseja. On sanottava, että meillä on jo kaksi kompromissia. Joletan, että niitä on lisää luvassa. Haluaisin sanoa muutaman sanan keskeisimmistä aiheista ja ajatuksista, joita tarkistuksissa esitettiin. Ensinnäkin muutama sana sosiaalidemokraattisen ryhmän kollegoiden suuntaan. Voin olla samaa mieltä siitä, että tämän ohjelman puitteissa ostettu uusi laitteisto todella on saatava sellaiseksi, että se on uusinta mahdollista. Se voidaan varmasti lisätä sinne ympäristövaikutus, turvallisuus ja kyberturvallisuuskysymykset varmasti pitää ottaa huomioon – me vielä keskustelemme siitä, minkälainen asetuksen tulisi olla. Se ei saisi olla liian restriktiivinen ja varmasti tulee painottaa nykyaikaista ja ympäristöystävällistä lähestymistapaa. Se, mitä en voi hyväksyä, on se, että ajatellaan, että tulitarkastukset harmonisoidaan. Just kun sanoit jossain tarkistuksissa – että tällainen harmonisaatio pitäisi luoda niin, että on yhtenäinen järjestelmä. Minusta tuntuu, että jos tällaisia tarkistuksia hyväksyttäisiin, niin se haittaisi yksittäisten jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia aivan liikaa. Tässä ehkä jopa rikottaisiin näisyysperiaatetta, joten tämä asia on selvitettävä. Muuten olen itse sitä mieltä, että harmonisoiminen – yhtenäistäminen ei liity varsinaisesti tähän mietinnön aiheeseen. Tässähän on kyse e, ennen kaikkea tullitarkastuslaitteista. Mitä Alden ehdotuksiin tulee, haluaisin sanoa, että voin tukea parempaa, selvempää määrittelyä sääntöihin, kun puhutaan lisätarpeiden kattamisesta tämän rahoitusvälineen kautta. Kuten sanoin jo, viime kerralla niin Meidän pitää selvittää tämä lisäkäyttö, jotta voidaan olla varmoja siitä, että näitä laitteita ei käytetä tavalla, joka ei vastaa tämän määräyksen sääntöjä. Lisäksi tuen sitä, että viitataan kyberturvallisuuteen, kun ajatellaan, mikä yritys valitaan ja miten laitteita käytetään. Nämä ovat niitä Alden ehdotuksia, joihin voimme suostua. Kuitenkin on yksi Alden tarkistus, joka liittyy artiklaan 11.3. Se liittyy laitteiden standardeihin, minimistandardeihin ja optimistandardeihin. Mainitsinkin tämän kysymyksen jo edellisissä keskusteluissa. Minä kysyin komission esi- edustajalta, oliko todella – tarpeen päästä molempiin näiden standardien tasoon. Ja sen jälkeen, kun olen puhunut asiantuntijoiden ja komission kanssa, olen päätynyt siihen, että pitäisi olla vain yksi tietty minimistandardi, ei tässä olisi epäselvyyttä siksi, että standardeja on monenlaisia. Tuo tarkistus on sellainen, että Aldesta esitettiin vielä minimi tullitarkastuslaitteiden osalta. Tuo on juridisesti vähän liian epäselvä. Olen valmis sinänsä pyrkimään kompromissiin ja haluaisinkin kysyä Alde-kollegoilta, mitä tarkkaan tarkoitetaan näiden minimivaatimusten osalta. Onko se jotenkin erilainen ehdotus kuin oma ehdotukseni, jossa halutaan määritellä yksi tulitarkastuslaitteiden minimistandardi. Minusta vähän tuntuu, että ajattelemme ihan samansuuntaisesti, eli että yksi määritelmä vai määrittelisi minimistandardi. Ehkä tämä liittyy sanamuotoihin enemmän kuin itse sisältöön. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa hänen tekemistään tarkistuksista. Olen samaa mieltä siitä, että osana tätä ohjelmaa pitäisi antaa rahoitustukea ainoastaan tulitarkastuslaitteisiin, vaan myös ohjelmistoihin. Kuitenkin minusta tuntuu, että pitää selkeästi määritellä se, että tämän pitää olla ohjelmistoa, joka linkittyy suoraan näiden laitteiden käyttöön, jotta ei voida käyttää väärin tätä ohjelmaa muihin tarkoitusperiin kuin mihin rahaston varojen tarkoitus käyttää. En kuitenkaan puolla sitä, että otetaan mukaan määräys, jonka mukaan myös tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken rahoitettaisiin tai koulutuista näiden ohjelmistojen käyttöön. Jollain tason kappaleessa 13 sanotaan suoraan, että lisätoimet, jotka liittyvät tulitarkastuksiin, kuten koulutus ja laitteiden käytön koulutus, rahoitetaan toisesta ohjelmasta. Siksi olen sitä mieltä, että koulutustoimien rahoittamiskysymys on jo asetuksessa hoidettu, eikä ole tarpeen tehdä siihen tarkistusta, mutta voimme tietenkin aiheesta keskustella. Ja sitten FDDn tarkistukset, joissa puhutaan siitä, että pitäisi vertailla – tullitarkastusten laatua, jos on saatu rahoitusta tästä rahastosta. Ja pitäisi huolehtia siitä, että tiedämme, miten rahaston varoja on käytetty, onko näin todella pystytty tarkistusten laatua parantamaan. En kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että tällä välineellä lähetettäisiin sataprosenttisesti tullitarkastuslaitteita. Mielestäni Tämä ei ole perusteltua. Kyllä pitää ylläpitää mielestäni jonkinlaista yhteisrahoitusta kuitenkin jäsenvaltioiden puolelta. On huolehdittava siitä, että tähän tarkoitukseen varatut varat ovat riittävät. Ja näin voidaan myös kattaa riittävä määrä tuen saajia. Ja toinen tarkistus liittyy siihen, että puututaan tullitarkastusten harmonisointiin. Jälleen tullitarkastusten harmonisointikysymys ei suoraan liity tähän asetukseen. Linkki on epäsuora. Ja tässä ehkä puututaan subsidiariteettiperiaatteeseen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tulisi vain huolehtia siitä, että varat tässä välineessä jaetaan mahdollisimman tehokkaalla tapaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tähän voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi. Tässä tarkastelemme kompromissitarkistuksia. Mielelläni annan esittelijä De Jongille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikamoinen kokemus tämä. Se tuntui hiukan niin kuin olisi liikkeessä veneessä, joka soutuveneessä. Ja samaan aikaan kovaa tuulikin vielä, kun yrittää päästä eteenpäin ja niin edelleen. Joten joillekin varjoesittelyille ehkä oli parempi, olisi ollut parempi, että aikaa olisi enemmän. Toisille taas tuli varsin selväksi, että että oli tärkeä. He halusivat edistyä nopeasti ja tämän lisäksi saimme eh, kahdenlaisia mm, signaaleja juurivaliokunnasta, kun ensin yritimme nopeuttaa ja sitten ne saimmekin kuvan, että he tarvitsevat enemmän aikaa ja sitten lopulta osoittautui, että he pitivätkin kiinni aikataulustaan ja niin tekevätkin tällä hetkellä meillä oli nopea kokku kokous Strasbourgistakin on läsnä puheenjohtaja. Siitä olikin paljon hyötyä loppujen lopuksi, ehkä ei niin paljon aikataulun kannalta, koska se oli järjestetty juurissa myös siihen aikaan, kun tapasimmekin. Mutta täytyy sanoa, että ilmapiiri juurivaliokunnassa on paljon parantunut. Minut on kutsuttu kaikkiin varjoistelijan kokouksiin ja myös yhteydet esittelijä siihen ovat olleet aivan erinomaiset tällä hetkellä, joten uskon, että yhteistyöstä tulee hyvää, jos huomenna onnistumme saamaan hyvän lausunnon. Tietysti se on tässä edellytyksenä. Olen sitä mieltä, että olemme kulkeneet tässä pitkän ajan huolimatta aika paineista, mielipideeroista ryhmien kesken. Joidenkin varjoistelijan kohdalla ikävä kyllä emme pystyneet muuttamaan kokouspäivämääriä Strasbourgissa, mutta meillä oli kuitenkin kattavia varjoesittelijän kokouksia ja puhuimme paljon sisällöstä ja haluan myös kiittää IMKon sihteeristöä, erityisesti edustaja Savakia, koska sihteeristöllä oli todella tärkeä rooli. Kaikki sujui hyvin sen ansiosta ja saatiin yleensä koko teksti silloinkin, kun ei ollut virallisesti mahdollista tehdä työtä, niin silloinkin teitä työtä, niin se oli todella hienoa. Ja näin sitten tehtiin hyvää työtä kompromissin eteen. Sitten kompromisseja on kuusi, ei näytä paljolta, mutta jos katsotte yksittäisiä tarkistuksia, että nämä kaikki, jotka nämä kattavat, niin kuusi kompromissia kaiken kaikkiaan kattaa suurimman osan luonnoksesta. Kompromissit eivät aina saa tukea ikävä kyllä kaikilta varjoesittelijöiltä, mutta näyttää kuitenkin siltä, että huomattavaa tukea meillä on enem, suurinta osaa tar- kompromisseja var- kohtaan ja sanoisin saman myös siellä olevista. Kompromissit kattavat direktiivien sovellusalan. Se on tärkeä kysymys. Ensimmäinen kompromissin muutoin koskee vähimmäisyhdenmukaistamista. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Mutta toinen, joka koskee sovellusalaa, se on vielä vaikea kysymyksiksi ehdotan ja se näkyy myös äänestysluettelossa, että ensin äänestettäisiin liitteestä, missä luettelemme direktiivit joihin tätä direktiiviä vielä sovelletaan. Ja sitten tiedämme, mitä löytyy liitteestä. Sitten on helpompi äänestää näistä kompromisseista, jotka koskevat sovellusalaa. Sitten on kompromissi oikeutetuista yksiköistä, jotka voivat tehdä näitä kanteita. Sitten on näistä väliaikaista määräyksistä ja hyvitystoimista ja sitten vielä yksi kuudes missä määrin edustajakanteita voidaan ottaa vastaan ja kuinka paljon tämä toiminta maksaa. Odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä, siitä tulee kiinnostavaa. Uskon, että jos saadaan kompromissit läpi, niin tästä tulee aika johdonmukainen sessio, jos on olennaisia tärkeitä kompromisseja, jotka kaatuvat, niin silloin kyllä kiinnostaa tämä lopputulos. Minulle kaikki on hyväksyttävissä, mutta en usko, että tämä silloin enää oikein sopii kovin hyvin yhteen muun osalta, mitä direktiivistä löytyy. Suuret kiitokset varjoesittelijöille ja odotan nyt teiltä kommenttejanne. Kiitos. Varjoesittelijät. EPPn nimissä edustaja Schwab, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä olisin Dennistä jonkin Jongin kanssa samaa mieltä. Minusta tuntuu, että työtä on tehty hyvin rakentavassa hengessä ja voimme kiittää sihteeristöäkin siitä, että hyvin monimuotoisen oikeudellisen kysymyksen kanssa päästiin vähän eteenpäin. Mutta minun on jälleen sanottava, että yleisesti ottaen tällä on merkittäviä vaikutuksia kansallisella tasolla – emme kaikkeen näe, mitä vaikutuksia on tällä hetkellä. Tässä on mielestäni suurempi vaara kuin mitä tämä ystävällinen Denisin johdanto antaa ymmärtää. Mutta ryhmältämme tulee poliittista tukea tälle kysymykselle. Meidän ei pitäisi taistella tuulimyllyjä vastaan, siksi pyrimme mahdollisimman täsmällisesti osoittamaan sen, mitä huolenaiheita meillä edelleen on, koska keskeisin huolenaiheemme on täällä se, että mitä tahansa teemme, niin lopulta meidän on saatava hyötyä juuri kuluttajille, ei asianajajille tai muille. Tästä syystä pidämme näistä turvatakeista todella kiinni. Kun ajatellaan sitä, että meidän pitäisi kaikkien pitää taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä tarpeen, tarpeellisina, tärkeinä. Komission tekstiä mielestäni on näin parannettu oikeaan suuntaan. Kompromissi 5 esimerkiksi. Se on mielestäni oikein selkeä ja hienoa, että esittelijä on lähtenyt tähän. Voidaan selkeästi osoittaa, että ne kuluttajat, jotka ovat kärsineet jotenkin ja voivat saada jotain hyötyä tällaista menettelystä, näiden kuluttajien pitää tulla tähän menettelyyn mukaan henkilöityä, valita osallistuvansa. Tämä on mielestäni tärkeää, koska Olemme esimerkiksi tällaisten ryhmäkanteiden osalta Yhdysvalloissa nähneet auton valmistajien osalta, että otetaan koko ryhmä kasaan. Ja asianajaja laskee koko tämän ryhmän nimissä hinnan sille ja lopulta vain 5 prosenttia tästä rahasta menee kuluttajille. Eli tämä on kannustin tehdä juuri näitä ryhmäkanteita, mutta tämä ei anna riittävästi korvausta kuitenkaan kuluttajille ja se on huolenaihe. Siksi olemme iloisia, että tähän asiaan on puututtu. Myös eurooppalainen perinne on se, että yksittäiset kanteen nostajat pitää tietää, tuntea. Se on sama tilanne vähän kaikissa jäsenvaltioissa. Valitettavasti emme halua näitä edustajakanteita kun puhutaan korvauksista. Jos vaikka on ostanut Volkswagen-auton, on selvää, että jokainen on ostanut eri auton. Eri moottori, eri aikaan, eri kilometrimäärä, käyttää eri polttoainetta ja niin edelleen. Jos tämä kaikki otetaan edustajakanteeseen, niin voi olla niin, että se, joka on ostanut kaikkein kalleimman tai halvemman auton, saa enemmän tai vähemmän kuin mitä hänen tulisi saada – Tämä ei ole reilua yksittäisen kuluttajan kannalta, siksi emme ole tyytyväisiä tähän. Meistä kompromissitarkistus tässä mielessä ei paranna kuluttajan suojaa, siksi emme voi sitä tukea. Kompromissitarkistus 2. Tämä on meille vähän hankala. Tässä emme voi joustaa, koska soveltamisalaa ei mielestämme pitäisi laajentaa. Minimiharmonisoinnista on kyse, joten jäsenvaltiot voivat siihen lisätä, mutta meidän ei pitäisi laajentaa soveltamisalaa, koska mielestäni silloin mentäisiin liian pitkälle. Mitä muuta voisin sanoa? Mielestäni on hyvin tärkeää, että löydetään ratkaisu kompromissiin yksi siitä, että tiedetään, missä kanne nostetaan. Valitettavasti meidän tarkistustamme ei otettu huomioon ja se on tässä riski ei ainoastaan kuluttajien, vaan myös yritysten kannalta ja myös Euroopan talouden kannalta, koska jos ei tiedä, että yhden ongelman takia tulee vain yksi kanne, niin voi olla, että yhden ongelman osalta syntyy useita kanteita. Eli, eli ihmiset saavat saman korvauksen samasta syystä usean kerran. Tämä ei voi olla reilua kenenkään mielestä. Sitä on vältettävä. Valitettavasti kompromissitarkistus yksi on kuitenkin, Dennis, parempi kuin komission teksti, joten tuemme sitä kuitenkin. Samaa koskee muitakin tapauksia, koska yleisesti ottaen olemme samaa mieltä, ei kolmansien osi, osapuolten rahoitusta, ei väriä tarkoitusperiä, mutta tekstissä itsessään valitettavasti joskus meistä olisi voitu saada parempikin ratkaisu, mutta emme yleisesti ottaen vastusta, koska näemme, että poliittista tukea on myös muista ryhmistä. me kuitenkin vielä taistella paremman tekstin puolesta. Nämä ovat meille keskeisiä tarkistuksia. Jos niistä ei saada hyvää sopua, saatamme äänestää vastaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos. SED-ryhmän nimissä edustaja Rosier, en tiedä, onko ryhmän jäsenillä hänen kommenttinsa luettavana. Jos ei, niin edustaja Sulik ECR-ryhmästä, mutta hän ei ole paikalla, joten edustaja Van Kiitoksia. Haluaisin ensin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, joka voi todellakin parantaa kuluttajasuojaa Euroopassa. Niin kuin hän sanoi, tämä ei ollut, ei ollut helppoa löytää yhteisymmärrystä kaikkien ryhmien kesken kuulimisen EPtä. E sitten saadaan kompromisseja, jotka voivat saada laajan tuen kaikista ryhmistä. Kuitenkin olen varsin tyytyväinen, että sovimme monista tärkeistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi tämä direktiivi pyrkii vähimmäisyyden mukaistamisen korostamiseen korostan tätä, mutta myös esimerkiksi avoimuuskysymyks, avoimuusvaatimukset ja kriteerit oikeutetuista yksiköistä. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys liittyy artiklaan 5. Se koskee näitä välipäätöksiä, kieltomääräyksiä. Jos päätarkoituksena asetuksessa, anteeksi direktiivissä on parantaa kuluttajan suojaa vahvistamalla mekanismia edustaja Kantele, Silloin on ratkaisevan tärkeää, että ainakaan emme laadi sellaista tuus, tällaista, tai pidämme kiinni tässä siis komission tekstistä ja siinä olemasta suojan tasosta, mitä tulee muihin kysymyksiin, esimerkiksi ehdotuksen sovellusalaan, mutta myös näihin ahdistaviin päätöksiin ikävä kyllä osoittautuu mahdottomaksi löytää kompromissia, joka sopisi kaikille. Me voimme tukea sitä sovellusalaa voidaan hiukan pidentää laajentaa, mutta minun täytyy tästäkin keskustella vielä kollegoiden kanssa. Mutta varjoesittelijänä laitan tämän tähän viereen plussaan, mutta tietysti meidän pitää keskustella tästäkin Aaldessa vielä. Mutta minulle tämä kyllä sopii. Tämä on tapa löytää kompromissi ja todellakin haluan jälleen kiittää esittelijä esittelijää kaikista ponnistuksista. Haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka merkittävä tämä asia on. Ja on tärkeää, että saamme hyvin vankan kannanoton IMKosta, jossa keskitytään kuluttajan etuun, et, ja emmekä hylkää lausuntoa sitä, kun, kun sitä huomenna äänestetään. Minulla ei ole mitään rajalinjoja, joiden yli ei voi mennä, vaan minusta on jotenkin tärkeämpää, että meillä on lausunto, joka voidaan ottaa käyttöön juurissa, ei ehkä kaikkiin osin suhteessa komission alkuperäisen ajatuksen, mutta halutaan käyttää tällaisia red lines-perusteita, niin ja sitten jos hylkäämme tämän lausunnon, niin sitten vai vaikka meillä olemme, olemme yhteistyössä eh, esittelen kanssa, niin silloin emme oikein voi varmistaa, että juuri ottaa kaikki tarvittavat kohdat huomioon neuvotteluissa. Minä vetoaisin sen puolesta, että mietittäisiin on uudestaan ja käännän tässä katseeni epp Teillä on näitä asioita, joista ette tingi, mutta pyytäisin teiltä nyt ehkä hiukan enemmän joustavuutta. Kiitos. Go. Kiitos. Sitten komissio. Edustaja Galindo, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Jälleen kerran kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille ja valiokunnan jäsenille. Kiitos sitoumuksesta tähän kysymykseen. Tämä on todella juridisesti monimutkainen ja hankala poliittisesti. Haluaisin kiittää myös siitä, että on pidetty tästä melko kunnianhimoisesta aikataulusta kiinni. Otamme huomioon täällä esitetyt kommentit eri ryhmien kannat näihin kompromisseihin, joita on esitetty. Haluaisin sanoa muutaman sanan näistä. Minimiharmonisointikysymyksestä. Todella tämä on tarkoituksena. Artikla 1.2 ei ole ehkä kristallin kirkas. Haluamme, että jäsenvaltiot hyväksyvät mekanismin, joka liittyy edustajakanteisiin, mekanismin, mm, joka noudattelee ehdotustemme vaatimuksia. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, sopeutetaanko järjestelmää vai käytetäänkö järjestelmää, joka on jo käytössä, koska jäsenvaltio on sitä mieltä eri syistä, että nämä järjestelmät voivat edelleen olla hyödyllisiä soveltamisalasta. Olemme sitä mieltä, että ehdotuksen kautta pyrittiin yhdistelemään paria asiaa. Ensinnäkin, että puututaan kaikkiin tärkeisiin aloihin kuluttajien kannalta, myös kohdennetusti, niin että viitataan eri eurooppa-oikeuden välineisiin eri talouden aloilla. Niihin, joissa on määräyksiä, jotka koskevat kuluttajien ja yritysten kauppian välistä – yhteyttä. Siis laajempi soveltamisala otetaan huomioon talouden realiteetit, mutta kuitenkin täsmällisesti puhutaan siitä, mitä välinettä käytetään milläkin sektorilla ja miten heidät katetaan. Olemme ennenkin valiokunnassa sanoneet ja myös jurivaliokunnassa otamme huomioon kommentit jäseniltä ja neuvostolta koskien mitä kriteereitä käytetään oikeutettujen yksiköiden valinnoissa. Perinteiset esimerkiksi rahoituksen avoimuuskriteerit, vaikka ei estetä yksityistä rahoitusta. Riippumattomuus, ehkä tällaiset ovat välttämättömiä, joten hienoa, että mahdollisesti tulee tarkistuksia tämän suuntaisesti. Sitten artiklan 6 liittyvät tarkistukset. Tämä on tavallaan yksi kaikkein keskeisimmistä tekijöistä tässä ehdotuksessa. Me katsomme vähän huolestuneina näitä kommentteja. Me halusimme olla sellaisessa tilanteessa, jossa tällaiset välipäätökset, joita tehdään, on hankalasti perusteltavissa. Me puhumme poikkeustapauksista edelleen, mutta tämän pitäisi olla ehkä kohdennetumpaa. Ja erityisesti puhutaan tällaisista pienten summien tapauksista ja sellaisista tapauksista, jotka voidaan helposti todeta, jos voidaan todeta niiden aiheuttama haitta helposti. Lisäksi kun puhutaan oikeudenkäyttöalasta ja siitä, voisiko syntyä useita kanteita samassa kysymyksessä, me emme kansainvälisen oikeuden osalta muuta mitään tässä ehdotuksessa Brysselin ykkösasetuksen osalta siis. Ei tässä tule mahdollisuutta useissa foorumeissa kantajien toimia, vaan periaatteessa – ajatellaan toimipaikka, yrityksen toimipaikkaa tai sitä paikkaa, jossa haittaa on syntynyt. Jos lähdetään toimimaan useassa foorumissa, on muistettava säännöt, jotka koskevat asia Brysselin säädöksissä. Uskomme, että ehdotus parantaa tätä tilannetta, koska – Ehdotuksen mukaan pyrimme huolehtimaan koordinoinnista, parhaiden käytäntöiden vaihtamisesta eri oikeutettujen yksiköiden kesken, jotka mahdollisesti lähtevät tällaisiin edustajakanteisiin. Kuitenkin myös mahdollisuus, että yksi oikeutettu yksikkö edustaa kuluttajia yhdellä oikeudenkäyttöalueella. Yleensä kauppiaan kotipaikassa tai toimipaikassa. Kiitos jälleen kerran tästä työstä. Uskon, että voimme pitää kunnianhimoisesta aikataulusta kiinni ja komissio on parlamentin jäsenten tukena, esittelijän ja varjoesittelijän tukena teknisissä kysymyksissä tässä valiokunnassa ja juurivaliokunnassa, jos kysymyksiä vielä syntyy. Kiitos paljon. Kiitos. Loppupuheenvuoron sai esittelijä De Jong. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, koska onneksi komissiokin reagoi tähän uh, oikeudenkäyttökysymykseen, josta Andreas Schwab kysyi. Sehän huolettaa kyllä minuakin. Emme halua vaateita kaikkialla Euroopassa, e, eri puolilla Eurooppaa, että käsitellään eri tavalla, mutta saimme myös komissiolta vakuutuksen siitä, että kun viitataan olemassa oleviin puitteisiin, meidän nyt tämä löytyy näistä kompromisseista uutena Johansson kappaleena, niin tästä vaaraa ei enää synny. On yksi oike- oikeuskäytäntö, jos on enemmän, niin sitten on keinot laatia, varmistat on vain yksi, koska muuten syntyy tällainen sirpaloitunut tilanne, mistä kukaan ei hyödy. Sitten yleisemmin ottaen vielä Andreas Schwab san, niin kuin Aron Shop, minäkään puolella sitä, että juristit tässä voittavat, vaan kuluttajien pitäisi olla voittajina loppujen lopuksi. Ja tässä on tällainen yhteinen ymmärrys asiasta varjoistelujen kesken. Yritimme tehdä tämän selväksi useissa eri kohdin. Luonnollisesti aina voi pyytää enemmän. Vieläkin on lisätarkistuksia, joita on, ja laitan niihin plussan äänestysluettelossa koskien joiden, joidenkin yksi joitakin yksikö ei ole mitään ongelmaa, jos tästä, jos tästä tavoitetaan vielä selvempi. Tämän ei pidä olla mitään kaupallista toimintaa, joka epäsuorasti tuottaa voittoa. Ajattelen tässä sellaisia maksuja, jotka voivat olla aivan hurja, kohtuuttomia eivät ole voittoa normaalissa mielessä, mutta voisi epäsuorasti hyödyttää sitä. No, tämä on myös yksi syy, miksi emme pitäneet tästä ajatuksesta niin kovasta, ainakaan minä en pitänyt, pitänyt että viitattaisiin tuomioistuimiin, koska silloin voidaan epäsuoraan sanoa, että kuluttajajärjestöt hyötyvät siitä, että keräävät hyvityksiä ja sitten julkiset tuomioistuimet antavat yleensä enemmän tukea kuluttajajärjestöille, jotka löytyvät näiden joukkokanteiden takaa. Meillä on aika monia turvatakeita, niin on parempi, että on lausunto, joka ei ehkä sataprosenttisesti ole mielemme mukainen. Ja on mahdotontakin saada sellaista lausuntoa, johon kaikki ovat täysin tyytyväisiä, koska erot olivat todellakin liian isoja ryhmien kesken, mutta erityisesti koska juuri kuuntelee meitä ja he käyvät ihan samantyyppisiä keskusteluita, niin joku osa tekstitämme on ainakin parempi kuin tällä hetkellä jurissa esillä olevalla ja siksi olisikin hyvä, koska meillä on tämä ja, jaettu toimivaltuus koko asiassa. On tärkeää, että meidän äänemme tulee kuulluksi ja raportoimme sitten, kun saamme tämän lausunnon ja tiedetään, miten juuri neuvottelut etenevät. Mutta suhteet ovat hyvät valiokuntien kesken ja uskon, että voimme tuoda tätä kautta lisäarvoa. Kiitos oikein paljon. Äänestys on todella huomenna. Ja näin voimme siirtyä viimeiseen esityslistan kohtaan tänä aamuna. Katsomme kompromissitarkistuksia, joita on esitetty mietintöön, jonka aiheena on oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalveluiden yrityskäyttäjiä varten. Esittelijän edustaja Mose, Kristel, ole hyvä. Thank you very much, Chair. I will... Kiitoksia, puhun tanskaa. Niin. Neuvottelut, neuvotteluissa on päästy jo puoliväliin. Kysehän on IMKON mietinnöstä, joka koskee online-alustoja. Minä olen esittänyt tähän 19 kompromissitarkistusta. Emme ole vielä mm, hienosäätäneet näitä, muotoilleet näitä ihan loppuun saakka. Edistystä on saatu aikaan tosin aika hitaasti, mutta varmasti. Neuvostossa ollaan aika lähellä yhteisymmärrystä ja minäkin toivon, että me saamme sovittua asioista niin, että voimme äänestää 6.12 mietinnön puolesta ja voimme joulukuussa lähteä trilogiin. Suunnitelmani on se, että saisimme yhteisymmärryksen vielä, siis poliittisen yhteisymmärryksen vielä Itävallan puheenjohtajakauden aikana. Tämä on minun aikataulu aikeeni. Työ on aika mutkikasta, ei siis kielteisellä tavalla, mutta se on monimutkaista, koska meidän täytyy ottaa ottaa mukaan Juri ja itre Mehän emme siis ole tässä ainoa valiokunta, joka tätä asiaa käsittelee. Varjokokouksissamme Juri esittelijät ovat olleet läsnä ja ovat osallistuneet keskusteluihin. Ja nyt sitten itse sisällöstä. En aio käydä läpi kaikkia kompromissi tarkistuksia. Ne ovat liian pitkiä, tai se olisi liian mutkikasta, mutta on yksi, yksi seikka, joka on hankala ja johon toivottavasti löydämme tasapuolisen ratkaisun. Kyse on käyttöjärjestelmistä. Suurin osa käyttöjärjestelmistä, katetaanko ne tässä tekstissä vai eikö? Se on se suuri kysymys, jonka haluan esittää. Minun mielestäni on tärkeää, että me pidämme huolen siitä, että alustat eivät voi käyttää käyttöjärjestelmiä kiertääkseen niitä sääntöjä, joita me alustoille asetamme, jotta voimme varmistaa tasapuolisuuden ja reiluuden. Sitä paitsi on problemaattista – jos me pidämme käyttöjärjestelmiä ikään kuin tärkeimpänä asiana. Onko tässä kyse tosiaankin mobiililaitteiden käyttöjärjestelmistä? Eli tämä on vähän kimurantti kysymys. Meidän täytyy tavallaan kääntää tämä toisinpäin ja kysyä, miksi meidän mielestämme käyttöjärjestelmien tulisi olla osaa ehdotusta. Mehän me haluamme välttää sen, että online-alustat käyttävät käyttöjärjestelmiä hyväkseen olla kiertääkseen tiettyjä sääntöjä, takarajoja ja niin edespäin. Me olemme tehneet joitain ehdotuksia siitä, kuinka voimme välttää sen, että käyttöjärjestelmiä käytetään hyväksi lainsäädännön kiertämiseksi. Meillä on tällainen avoidance-lauseke, välttely, välttelylauseke online-alustojen ei pitäisi esimerkiksi kiertää takarajoja, olla huomioimatta takarajoja. Eli sääntöjä ei voi olla noudattamatta vain sen siten, että noin vain vaihtaa käyttöjärjestelmää. Ja se sääntö, jonka me tästä hyväksymme, tulee vaikuttamaan kaikkeen muuhun. Olen iloinen, että olemme saaneet edistystä aikaan muilla alueilla. Me olemme käyneet äh, aika vilkastakin keskustelua mustasta listasta ja olemme keskustelleet siitä, miten voimme edistää avoimuutta, näitä ranking-parametreja. Kaikissa näissä asioissa on saatu aikaan hyvää edistystä poliittiset puolueet ovat kiintoisella tavalla erimielisiä ja on ollut aika haastavaakin, kun olemme yrittäneet löytää enemmistöä kompromissien taakse. Minä kuitenkin edelleenkin toivon, että kaikki ryhmät voivat liittyä näihin kompromisseihin. Ei se välttämättä mahdollista ole, mutta toivon, että löydämme sellaisen tasapainon, jonka suurin osa poliittisista ryhmistä voi hyväksyä ja löytää niistä omat kantansa. Ennen kuin tähän kuitenkin päästään, on tärkeää, että jokainen kantaa kortensa kompromissien kekoon. Antaa hiukan myöten. Minun ryhmäni, kaikkien muidenkin ryhmien täytyy olla joustavia. Tiettyjä esteitä tässä tiellä on. Edelleenkin teemme työtä niiden poistamiseksi. Takarajaa ei ole vielä kuitenkaan äm, saavutettu. Äänestys on tulossa vasta 6.12. Meillä on pitkät keskustelut varjoesittelijöiden kanssa. Ja IMKON sihteeristössä meillä on erinomaista henkilöstöä, jotka auttavat neuvotteluiden etenemisessä. Aikaahan tähän menee, mutta me tosiaan arvostamme henkilöstönkin työtä ja panostusta. 19 tarkistusta meillä nyt on. Yhdeksästä olemme jo aika lähellä yhteisymmärrystä. Käyttöjärjestelmät tietysti vielä askarruttavat. Toivottavasti pääsemme neuvotteluihin puheenjohtajavaltion kanssa jo joulukuussa. Puheenjohtaja sitä tietysti toivoo ja niin mekin ja ITRE ja Juri-valiokunnat ovat toki tehneet kovasti työtä ja auttaneet meitä näissä kompromisseissa. Minä olen optimisti, mutta täytyy nyt ihan realistina sanoa, että asiat eivät ole ihan helpoimmalla tolalla. Toivottavasti kaikki kollegat ovat joustavia. Much, uh, and Kiitos oikein paljon. En tiedä, puhuuko Andreas edustaja Giovannin nimissä. Voitteko Giovannin nimissä? Selvä. Ennen kuin Andreas saa puheenvuoron, haluaisin tervehtiä vierailijaryhmää. Antwerpenistä vierailijaryhmä. Tervetuloa. Jos ette muuten pysty seuraavaan kokousta, niin voitte seurata hollanninkielistä tulkkausta. Andreas saa puheenvuoron edustaja Syvänin nimissä. Ja Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin minä, mutta myös edustaja Syvää haluaisi kiittää esittelijää hyvästä työstä. Ymmärrämme sen, mitä hän lopuksi sanoi. Emme voi tietenkään tapana ihan kaikkea, mitä toivoisimme. Kuitenkin Filip Syväänkin on sitä mieltä, että olemme edenneet ihan hyvin, mitä tulee tähän rankin ajatukseen, erilaisiin käsittelytapoihin ja myös mitä tulee tämän täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Tietenkin selvää on se, että yleisestikin meidän on pohdittava sitä, miten pitkälti voidaan alustataloudessa ajatella, että tarkastelun jälkikäteen riittää, vai pitäisiköhän jo proaktiivisesti ennalta vähän katsoa tiettyjä kilpailuun liittyviä kysymyksiä sellaisina, että niitä pitää toteuttaa vaatimuksena jo ennalta alustataloudessa. Sosiaalisen markkinatalouden sääntöjen pitää päteä myös digialalla, joten emme voi yksinkertaisesti sanoa, että teemme vain ihan vähän tai ainoastaan komission ehdottama, vaikka tiedämme, että neuvostossa on yhteneväisempää kantaa. Se on ihan hyvä asia. Mutta kollega Syvänen nimissä puhuisin tuosta mustasta listasta vähän ja yleisesti kielletyistä kaupan menetelmistä. Yksityiskohtaisemmin on selvitettävä, mitä tässä tarkoitetaan, mutta kaiken kaikkiaan hän piti varjoesittelyiden kesken käytyä keskustelua oikean suuntaisena. Siksi on totta, että nyt pitäisi katsoa sitä, miten päästään tässä kysymyksessä eteenpäin. Me puol- tuemme esittelijää. Ei ainoastaan siinä, miten hän suhtautui järjestelmiin, käyttöjärjestelmiin ja tietosuojakysymyksiin, mutta myös kysymykseen, joka liittyy siihen, minkälaiset ratkaisumenetelmät lopulta luodaan niin, että toiminta on sellaista, että – sekä kuluttajat että alustat pystyvät käyttämään niitä helposti. Tätähän ajamme takaa. EPP-ryhmä on tehnyt jo muutaman ehdotuksen tähän kohtaan. Siksi oikeastaan pitäisi vain meidän pitäisi löytää sopu muiden ryhmien kanssa. Kollega Syvänkin on kuitenkin vakuuttunut siitä, että esittelijä Schaldemosen kanssa saadaan tulos aikaiseksi. Selvää on myös se, että jos tämä parlamentti ei pysty kaikkea säätelemään alustojen osalta, niin keskustelua käydään varmasti myöhemmin. Ymmärrämme, että kaikkea ei voida vielä hoitaa, mutta varjoesittelijöiden ja esittelijän tuolla varmasti voidaan edetä. Kiitos. ESR nimissä edustaja Dalton. Thank you very much, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää alussa myös Kristeri tekemästään työstä Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, erityisesti kun ajatellaan ryhmä, dynamiikkaa no, oli tässä aivan liian kohteles, mutta koska minulta heitetään muutaman kuukauden kuluttua pois e, ulos, joka tapauksessa en olekaan niin kohteles. EPPn varjoesittelyssä on todella tiukkoja rajoittavia ratkaisumalleja, koska on sellaista nähnyt. Minusta on ryhmä, joka tässä tapauksessa tukee esittelijän lähestymistapaa, mutta en voi tukea EPPn kantoja. No yleensähän se on se ryhmä, jonka kanssa luonnollisesti olisimme lähes läheisiä. Mutta tässä tapauksessa todella rajoittavaa, epärealistisia tavoitteita, joihin he pyrkivät, ja me muut, meille muilla on sitten paljon vaikeampaa saada aikaan sopimusta, mutta tuen kyllä tässä esittelijä, hän on ihan oikea raiteilla. Tämä on ollut näkemyksen alusta lähtien, että komission ehdotus on hyvä ehdotus. Siinä löytyy hyvä tasapaino. Se tarttuu kysymykseen, mutta aika kevyesti. Ja sitten voidaan jatkaa mennä pidemmälle myöhemmin, se on minusta oikea tapa toimia. Kuitenkin miten tässä nyt aj- ajaudumme. Meidät on ajettu ajautumaan tavallaan johtuen näistä varustelukokouksista, koska jotkut kompromisseista menevät meistä liian pitkälle. Esimerkiksi asetamme velvoitteita alustoille, jotka eivät ole netin ulkopuolella olemassakaan, jo, Joten hä, miksi rajoitamme liikaa verkkomaailmaa ja verkkoliiketoimintaa kuin ö, tavallisia liikkeitä? Välitystoiminta ei ole helppoa, markkinat kehittyvät nopeasti, emmekä tiedä kuinka se tulee kehittymään jatkossa. Tämä näkyy hyvin näissä tehtävissä, joita pyydämme mm, tarkka- tarkkailukeskukselta. Ja on löydetty jo, ei ole vielä vastauksia, mitä tullaan tekemään. Meidän joka tapauksessa säällä, vaikka emme ole ihan varma, mistä oikein tässä sääntelemme. Ja yksi avainkysymyksistä ehdotuksessa on, miten tätä lainetaan käyttöjärjestelmiin. En voi ymmärtää, miten tästä on tullut mitään ongelmakohtaa ikinä, koska on vain yksi tärkeä alusta, jolla ei ole käyttöjärjestelmää. Tiedämme, ketä nämä ovat käyttöjärjestelmä tietenkään ole mikään alusta, ei se voi olla mukana tämän tyyppisessä asetuksessa, joka käsittelee juuri alustoja ja yrittäjien suhteita. Otetaan kaikki nämä käyttäjärjestelmät mukaan, joilla ei ole alustoja, koska halutaan tämä yksi iso mukaan, jolla on. Joten en tue tätä laajennusta. Tuen kuitenkin sitä, että niitä ehdotuksia, joita esittelijä teki, että miten välttämättä saamme tällaisen anti-avoidance-lausekkeen, että kierrätä, vältetään tällainen lain kiertäminen. Jos tästä yhdestä alustosta tunnetaan huolta, niin käytetään sitten tätä välttämisen estolauseketta. Saatte minulta siihen tukeni. Sitten mitä tulee tähän rankin parametreihin, tässäkin meidän pitää olla hyvin varovaisia. En usko, että me voimme pakottaa alustoja julkaisemaan kaikkia parametreja, äh, joita ne käyttävät hakulaitteissaan Sehän on niiden liiketoiminta, se on niiden henkistä omaisuutta, jos pakottaa ne kaikki pyrkii antamaan tämän tiedon, silloin tapahtuu kaksi asiaa. Ensinnäkin tuhotaan kaikki pienten alustojen mahdollisuudet toimia, koska he antavat tämän tiedon ulos, niin silloin heitä matkitaan ja kopioidaan isommissa alustoissa, jotka pystyvät parempaan. Ja sitten on yritykset, jotka pelaavat tässä järjestelmässä, eh, tämä hyödyttäisi jälleen näitä kaikkein suurimpia yrityksiä, jos näitä tietoja jaettaisiin. Mielestäni meidän täytyy todellakin pystyä suojelemaan tätä puolta ja me tarvitsemme tasapainon Ymmärrän kyllä, että hiukan täytyy antaa näitä tietoja, mutta meidän pitää pystyä suojelemaan algorit- algoritmeja, koska se on tätä alustan henkistä omaisuutta, siihen niiden liiketoiminta perustuu, eikä se to- pärjää ilman sitä. Tämän lisäksi olen hiukan huomi- huolissani siitä, että jollakin osin olemme siirtymässä hiukan liian kauas business to consumer puolelle, koska joskus puhutaan enemmän kuluttajista kuin yrityksistä ja meidän pitää olla tässä varovaisia, koska se ei kuulu soimialaan. Ja sitten myös määritelmistä tässä on kyse valtoista määrästä erilaisia skenaarioita, on monentyyppisiä alustoja, jotka kattavat monentyyppisiä eri alueita ja sen takia me juuri tunnustamme parlamentin tekstissä muutama vuosi sitten vain, että verkkoalustoja ei pitäisi säännellä yhden koon sääntelyn mukaisesti ja eikä tämä ole mihinkään muuttunut ja kuitenkin näyttää siltä, että olemme unohtaneet tätä periaatetta. Sitten vielä yksi ohjelma tai parikin ohjelma ongelmaa. Me näytämme olevan meillä tuntuu olevan sellainen näkemys, että alustat ovat isoja ja pahoja ja yritykset käyttävät niitä ovat pieniä ja kilttejä, kun taas joissain tapauksissa tämä on aivan toisinpäin. Voi olla hyvin iso online-toimija ja jossakin tapauksessa äh, käyttäjät ovat paljon pienempiä ja pitää unohtaa tällainen ajattelu, että alustat ovat aina isoja ei se aina ole näin. Joskus alustat voivat olla pieniä, isot käyttävät niitä. Sitten lopuksi tämänhetkiset tarkistu, kompromissit ovat ottaneet mukaan myös näitä mustalistauksia ja puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Niin lainsäätäjänä, jos me puutumme reilun kaupan, kaupankäyntiin, hiljattain tämä tapahtuu elintarvikkeiden kohdalla, komissio laati ison markkina-analyysin ja ehdotti tällä alueella se ei ole ehdotettu mitään toimia. Ja esittelijä totesikin, että paras tapa välttää mahdollisia haittoja on tehdä, ottaa turvatakeet näihin artikloihin. Tässäkin hän toimii järkevästi ja jälleen me haluamme kulkea tässä astuksen suuntaan. Minun mielestäni se ei ole ihan viisa tässä vaiheessa. Ja mitä tulee kompromisseihin jälleen kerran, meillä on näitä hienoja kuvi, meillä on tässä unelma Euroopan digitaalisesta sisämarkkinoista, mutta tästä on siitä tulossa jonkinlainen painainen. Meidän ei pidä hyväksyä lainsäädäntöä, joka on tällaista taannehtivaa ja se voi kaataa alustoja eikä suinkaan auta yrityksiä toiminnassaan. Me voimme vieläkin valita erilaisen lähestymistä tavan, maltillisemman lähestymistavan, enkä usko, että esittelijä olisi kovinkaan paljon eri mieltä tästä. Mutta sitten tilanne on haastava ja olemme vaikeassa tilanteessa. Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Me teemme vieläkin parhaamme, jotta toimimme aktiivisesti ja auttavaisesti, mutta jos mennään siihen suuntaan, niin kuin jotkut täällä haluavat, niin emme mitenkään pysty sellaista näköllä kyllä tukemaan. Thank you very much. And then... Kiitos oikein paljon. Pitäisi Ransovaa Alden nimissä. Chair, I also would like to, to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja hänen tiimiään. Heidän yrityksistään löytää kompromisseja. Mielestäni hän on vilpittömästi kuunnellut meidän argumenttejamme ja huolenaiheitamme ja on ottanut huomioon tai on, on ottanut vaarin tietyistä käytännön toimista tilanteen parantamiseksi, mutta koko paketti ei vielä ansaitse tukea, amme. Ne kommentit, jotka luin viime kokouksessa, ovat edelleenkin päteviä. Jotkut ryhmät yrittävät käyttää tätä ikään kuin aseena suuria markkinatoimijoita vastaan, ottamatta huomioon sitä tosiasiaa, että nimenomaan pienet eurooppalaiset alustat ja startupit tulevat kyseeseen, kun puhutaan näistä oheishaitoista. Jos me lykkäämme, niin jos me, jos me hylkäämme omien jäsentemme ää, tarkistukset, niin saamme omaan nilkkaamme. Minä tuin alun perin tätä ää, lähestymistapaa. Alkuperäinen ehdotus oli mielestäni hyvä, mutta nyt me toimimme niin, että jos kompromissit hyväksytään ja niitä muutetaan, niin avoimuuden asemesta tämä teksti saatetaan nähdä tekstiksi, joka perustuu tunteisiin eikä logiikkaan. Jos esimerkiksi otetaan mukaan käyttöjärjestelmät, ja täällä on jo korostettu tiettyjä meidänkin huoliamme, niin jos te luette artiklan 6 ja tämän tekstin ää, käyttöjärjestelmistä, niin lopputulos avoimuuden asemesta saattaa olla se, että kaikkien mobiililaitteiden suljetut järjestelmät kielletään ja tällä tavalla pakottamme yritykset poistamaan erilaiset turvatoimet. Minä en voi ymmärtää, miten me IMKONA voimme hyväksyä tällaisen. Jos joku voisi äh, osoittaa minulle jonkin, jonkinlaisen markkinoiden epäonnistumisen, äh, niin minä olisin ensimmäisenä kirjoittamassa kirjettä äh, AODGlle ja olisin valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa, mutta me laatiko sellaista lainsäädäntöä, jolla olisi aivan sellaiset seuraukset, joita ei millään tavalla tarkoitettu Äh, ja tämä mustalista, sitä ryhmäni ei voi tukea. Jos vertaillaan esimerkiksi online-alustoja ja vaikkapa elintarvikesektoria, niin äh, eihän siinä ole mitään järkeä. Tässä halutaan vain hyökätä yrittäjiä ja äh, myyjiä vastaan. Minä Siis tämä, tämä liite kaksi avaa oven ainoastaan oikeusjutuille. Ja sitten ränkkäyksestä järjestyslistoista. Totta kai jokainen yritys haluaa olla ensimmäisenä sivulla yksi, mutta jos nyt ajatellaan näitä parametreja ja salaisia lähteitä, niin sehän vain hankaloittaa ja mutkistaa yritysten tilannetta. Jos etsit vaikka kenkiä tai katuosoitetta, niin tämän toteuttaminen olisi siis silkkapainajainen. Ja tämä järjestys, siinähän on kyse valintojen tekemisestä. Jos menee vaikka jollekin lasten verkkosivulle, niin en tietenkään halua, että lasten verkkosivut ovat samassa asemassa ää, aikuisten verkkosivujen kanssa. Ää, ei kaikkia, ää, siis Siis, et, siis tämä on koko tämän sisällön filtteroinnin suodattamisen idea. Jos jokin asia näyttää hyvältä paperilla, niin kannattaisi äh, vielä pohtia toisemmankin kerran ennen kuin lähdetään tälle tielle. Voi, voitte ajatella, että te auttaisitte tällä tavalla joitain yrityksiä pääsemään huipulle, mutta toisaalta mm, voi käydä toisinkin päin. Lainsäädännön tarkoitus on asettaa periaatteita markkinoille – ja puuttua asioihin, markkinoihin vain silloin, kun se on tiukasti välttämätöntä. On myös laadittava sellaista lainsäädäntöä, jota yritykset voivat noudattaa. Kyse on siitä, että halutaan ratkaista ongelmia, ei luoda uusia. Joten mielelläni teen jatkossakin yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta löydämme hyviä kompromisseja. Toivottavasti voisimme ottaa huomioon eilen jurissa hyväksytyn tekstin. Ja korostan vielä sitä, että meidän pitäisi mennä eteenpäin eikä ottaa takapakkia. Ei niin, että yksi askel eteenpäin, kaksi askel taaksepäin, kuten nyt ollaan tekemässä. Kiitos. Vihreiden nimessä Julia Reda. Kiitos paljon. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Hän on todella ponnistellut kovasti, jotta saataisiin aikaan kompromissi, joka saa ympyrästä neljön. Ja aika usein vihreät ovat kahden reilin keskivaiheilla. Tämä on meille ihan mukava asetelma, koska meillä on sellainen tunne, että monet meidän ehdotuksistamme on otettu huomioon. Kiitokset esittelijälle siitä. Kommentoisin muutamaa avoinna olevaa kysymystä. Minä voin kyllä vähän ymmärtää turhautumista, jota edustaja Daltonilla on. Joissain tapauksissa on todella pyritty ottamaan EPP huomioon. Esimerkiksi käyttöjärjestelmien osalta minusta tuntuu, että ei vain ole mahdollista – antaiko kun ymmärtää, että käyttöjärjestelmät ovat samoja kuin alustat ja pistetään ne sitten tekstiin samalla tasolla. Koska käyttöjärjestelmiä on offline-laitteissa, ne voidaan kokonaan erottaa, alusto, erottaa alustoista ja meidän pitää hyvin kohdennetusti puhua tässä asioista. Mielestäni esittelijän ehdotus on hyvä. Olisimme valmiita sitä tukemaan, jos se sopii EPPlle. Mutta jos ei ole, niin olisimme ihan valmiita myös jättää tämän uudelleen tarkastelulausekkeen varaan, jotta saadaan enemmän aikaa tutkia tarkemmin, mikä tässä on ongelma. Suhtaudumme avoimesti molempiin näihin ratkaisuihin. Samantyyppisesti reiluusmääräyksistä. Me olimme esittelijän mietintöluonnokseen ihan tyytyväisiä hyväksymme sen, että reiluus otetaan sinne artikloiden tekstiin mukaan myös. Emme ole ihan varmoja siitä, onko mustalista nyt ihan oikeutettu tässä vaiheessa. Kun, no, olemme prosessin melko alkuvaiheessa. Ja mitä tulee yksityiskohtiin mustan osalta, niin suhtaudumme hyvin varauksellisesti ainakin tuohon bisnessalaisuuksiin liittyvään kohtaan. Ei tämä ihan mahdoton tielle kulkea, mutta lisätyötä tarvitaan ja on ymmärrettävä, että monet ryhmät suhtautuvat varauksellisesti mustaan listaan. Jos sille tielle lähdetään, pitäisi huolehtia siitä, että siellä ei ole mitään kiistanalaista mukana. Minusta tuntuu, että tässä on työtä edelleen tehtävänä. Ottaisin esiin vielä yhden meille hyvin tärkeän kysymyksen. Tämä on vähän vastakkainen aihe näihin uusiin kysymyksiin liittyen. Tämä on komission vaikutusten arvioinnin kohteena ollut jo, eli kilpailija lähettää jonkun viestin, jossa pyritään vastustamaan toista yritystä ja halutaan joku listausrankin paikka, joku halutaan poistaa sieltä. Ja komissio tutki tätä asiaa ja huomasi, että se oli ongelma. Minulle ei ole ihan selvää, miksi Tätä ei erityisesti tässä ehdotuksessa mainittu tätä ongelmaa, joten me olemme ehdottaneet avoimuusmääräyksiä näihin ilmoituksiin liittyen, jotta yrityksen on helpompi ymmärtää, miksi heidät on blokattu tai miksi heitä ei ole siellä listalla ja voidaan sitten selvittää, mitä nämä ilmoitukset ovat, jotta tiedetään, mistä tuo tieto tulee. Arvostamme kovasti, että tuo on siellä lopullisessa mietinnössä, mutta – kaikki eivät tietenkään voi olla sataprosenttisen tyytyväisiä lopuksi, mutta meistä esittelijä on tehnyt loistavaa työtä. Hän on pyrkinyt saamaan mahdollisimman monet ryhmät mukaan kompromisseihin. Siitä kiitos. Kiitos, edustaja Gebhardt. Ja, danke schön. Niin, kiitos. Ehkä edustaja Schwabin suuntaan voi sanoa, että että minä voin ainakin, jos minulla ei, ei tule saksankielinen sana mieleen, niin voin sanoa, että se ei ole äidinkieleni, toisin kuin teillä. Mutta leikki sikseen. Haluaisin kiittää esittelijä oikein hyvästä työstä. Olen oikeusasioiden valiokunnassa myös ja siellä äänestettiin eilen. Haluaisin ottaa esiin viisi seikkaa näistä äänestyksistä, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä ja joita tulisi ajaa eteenpäin edelleen. Yksi asia on monet kerrat otettu esiin mustalista. Oikeusasioiden valiokunta hyväksyi tämän lista-ajatuksen perusteluna se, että pidimme avoimuusvaatimuksia riittämättömänä. Usein menettelyt ovat hyvin hitaita ja oikeastaan siis siellä on niin paljon sitä pikkupränttiä, jota ei pysty lukemaan ilman suurennuslasia. Se on niin pitkä ja hankalasti kirjoitettu, että asianajajillakin on hankala ymmärtää, että mitä sillä tekstissä oikein sanotaan. Siitä syystä tarvitaan selkeät, selkeää tietoa, ymmärrettävää tietoa. Siksi tarvitaan mustalista, jossa tällaiset käytänteet, jotka eivät ole sallittuja, todella esitetään selkokielellä, että kuluttaja ja yritys – yrittäjähän ei ole asianajaja, mutta yrittäjänkin pitää voida ymmärtää, mitä siinä tekstissä sanotaan. Se on tärkeää toiseksi. Eilen päätettiin oikeusasioiden valiokunnassa, jotta reiluus saadaan aikaan, alusten pitää vastata tiettyihin tiedotusvaatimuksiin ja antaa tätä tietoa, tarvittavaa tietoa myöskin viranomaisille. Tässä reiluusvaatimusta on todella täytäntöön pantava. Ja sitten nämä tarjousten rankinglistat. Tästä keskusteltiin paljon, koska tiedämme varsin hyvin sen, että emme voi aina luottaa siihen. Onko tässä kyse todella siitä, että jonkun tarjouksen laatu on tässä taustalla. Ja siksi oikeusasioiden valiokunnassa päätettiin, että jos siellä on tällainen paremmuusjärjestys, niin se pitää merkitä, miltä pohjalta se on syntynyt, jotta kuluttaja tai yritys tässä tapauksessa, joka käyttää alustaa, tietää myöskin, onko maksettu jotain korvauksia siitä, että lista on muotoutunut tällaiseksi. Ja sitten toimet, joissa käytetään henkilötietoa maksuvälineenä ikään kuin – niiden pitää olla tässä katettuna. Euroopan komission ehdotuksessa näin ei ollut. Tiedämme kuitenkin, että jos tätä asiaa ei tähän oteta, niin hyvin nopeasti tästä tulee porsareikä. Ja sitä ei pitäisi sallia tälläkin saralla. Ja sitten viides kohta, josta on puhuttu tällä monet kerrat. Hyvin kiistanalaisen keskustelun kohteena ollut asia myös oikeusasioiden valiokunnassa kattojärjestelmät. Tulisiko ne ottaa soveltamisalan mukaan vaiko ei? Oikeudellisten asioiden valiokunta sanoi kyllä. Kuitenkin, mitä oikeusasioiden valiokunnan päätökseen tulee, tämän hän oli minunkin esittämäni asia, että ylipäätään voidaan keskustella tästä aiheesta. Muotoilua voidaan vielä toki hieno sääntää säätää. Kyse ei voi olla kaikista käyttöjärjestelmistä. Tässä olen esittelijä Schaldemosen kanssa ihan samaa mieltä. Ei siis kaikkia käyttöjärjestelmiä, vaan ne järjestelmät, jotka on sidottu suoraan sinne alustaan, jota todella saadaan tästä jonkinlainen järkevä ratkaisu. Tämä ei saa olla mikään este, mutta periaatteessa käyttöjärjestelmien pitäisi olla myös huomioon otettujen kysymysten joukossa. Niinpä tässä on paljon konsensusta, mutta minulle oli tärkeää teille myös sanoa, mitä eilen päätettiin. Edustaja Saransovahan myöskin sanoi aikaisemmin, että pitäisi mielen ottaa huomioon myös oikeudellisten asioiden valiokunnan kanta. Kiitos. Kiitos, edustaja Schwab. Niin, minä haluaisin nyt todella tukea edustaja Gebhardin sanomaa, meikä yllättäen. Hän on oikeassa siinä kysymyksessä edustaja Dalton on vielä täällä. Käyttöjärjestelmäkysymys on varmasti kysymys, jota pitää vielä selvittää. Mutta en usko, että voidaan edustaa sitä kantaa, että ne eivät ole alustoja. iOS tai Android, kyllä näissä järjestelmissä on sellaisia tekijöitä, jotka ovat varmasti vaikuttamassa myös alustan muodossa näin järjestelmät, joita me haluamme kutsua alustoiksi nämä ovat ennalta sinne laadittuja. Niitä ei voi sovellusten kautta itse hankkia, vaan muuten voi käydä niin, että niiden kautta ei voida suoraan viestiä. Eli on tavallaan tehty tällaisia ennakkopäätöksiä jo siitä, mitä käytetään. Ja ne ovat tavallaan verrattavissa siihen, mitä muut täällä haluavat kutsua alustoiksi. Eli Ymmärrän toki, että soveltamisalan laajentaminen käyttöjärjestelmiin kaiken kaikkiaan on liian monimutkaista. Tässä kyllä, kyllä minä tämän tajuan. Mutta se, että periaatteellisesti kyseenalaistetaan se, että käyttöjärjestelmät vaikuttavat samantyyppisesti kuin alustat, ei, ei ainoastaan sovellusten tasolla, niin – Tämä ei mielestäni ole oikein, Ja halusin tämän vielä edustaja Daltonille sanoa. Toinen asia, jota on vielä tarkasteltava. Me haluamme toki edust- edistää alustataloutta. Uskomme, että käyttäjät, työntekijät, yrittäjät, yritykset voivat kaikki hyötyä, mutta emme usko, että tähän mennessä käytetty lähestymistapa on sellainen, että kaikki kaikille osallistujille annetaan reilu osallistumisen mahdollisuus. Tämä on tällainen peruskysymys, joka liittyy sosiaaliseen markkinatalouteen, kuten jo aikaisemmin sanoin. Me tiedostamme sen ja, ja ymmärrämme, kun meitä kritisoidaan, että tässä sanotaan, että mennään liian pitkälle meidän ehdotuksessamme. Ei pidä säädellä liian pitkälle pitkälle. Kyllä kritiikkikin voi olla meihin tässä ihan oikeutettu, mutta kollegat, ei saa olla ja kuvitella, että kyllä tämä yritysmaailmassa hoidetaan. Offline-alalla näin ei käynyt. Edustaja Dotton on ihan oikeassa siinä, että netin ulkopuolisessa maailmassa on säädelty näitä asioita. Sama koskee online-toimintaa. Olisi hienoa, jos kaikki voitaisiin säädellä samoin, mutta tällä hetkellä online matkatoimistot tarvitsee kyllä erilaiset säännöt. Siellä voidaan samanaikaisesti, siellä voi käydä vielä enemmän asiakkaita. Eli jos kadulla vaikka Lontoossa menee matkatoimistoon, niin siellä on ihan eri tarjonta kuin netissä. Ja siksi kyllä on ihan oikeutettua ajatella, että säädellään eri tavoin. Ymmärrän, että kaikkia ei saada saman katon alle tässä. Me luotamme kyllä esittelijään. Kaiken tärkeintä on, että tämä saadaan tällä kaudella päätökseen neuvoston kanssa, mutta sen jälkeen keskustelu jatkuu. Siitä tulee edelleen monimutkaista, mutta odotan tätä keskustelua mielenkiinnolla. Kiitos. Kiitos. Komission edustaja, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. First of all, I would... Kiitoksia. Haluan myös kiittää Rova Saldemusa hänen tekemästään työstä. Tämäkin keskustelu osoitti, että ei todellakaan ole helppoa löytää hyviä kompromisseja näin monimutkaisissa kysymyksissä. Tässä viitattiin myös neuvoston sopimukseen, joka pitäisi saavuttaa tämän kuun lopussa, eikä ole kovinkaan paljon aikaa löytää konsensusta kolmen toimielimen kesken, mutta varmasti olette samaa mieltä siitä, että kaikki haluamme jonkinlaista alustasääntelyä, vaikka meillä on hiukan erilaisia käsityksiä, kuinka pitkään pitäisi mennä. Täällä puhuttiin villistä lännestä. En ole ihan varma, että tämäkään tilanne tällä hetkellä voi olla mikään se, koska kansallinen tilanne tässä vaikuttaa, mutta niin kuin me itsekin olemme myöntäneet, enemmän pitää tehdä asiassa, mutta tämän ehdotuksen kautta tässä muodossaan suuntaan. Tähän voidaan kyllä vielä parantaa. Ollaan ainakin tällaisen vähemmän viljelänteen siirtymässä. Niin kuin tässä sanottu, nyt tässä on näitä tahattomia vaikutuksia. Vaikka yritämme kaikki puuttua todellisiin ongelmiin, enkä kuullut mitään turhaa tänään, mutta kysymys vain kuuluu, kun yritetään ratkaista näitä ongelmia, ettei, ettei pitäisi mennä liian pitkälle, ettei synny tahattomia vaikutuksia muualla ekosysteemissä. Se on kaikki hyvin mutta Kaikki nämä alustat, niin 750 000 alustaa Euroopassa, isoja, pieniä, erilaista toimintaa eri talouden alueilla. Sitten on uusia, emme halua luoda puitteita, että on vaikeaa uutena ää, äh, alustana kasvaa Euroopassa, joten pitää olla varovaisia, että nämä ratkaisut todellakin toimivat. Sitten käyttäjärjestelmä yksi esimerkki, jos me haluamme, jos me lisäisimme tärkeitä kysymyksiä, mutta jotka eivät aivan kuulu tähän logiikkaan tai tähän tämän ehdotuksen rakenteeseen, silloin vain ehkä ehkä luomme lisää riskejä, niin kuin tänään monta kertaa jo sanottiin, tämä on hyvin laaja termi, tämä äh, käyttäjärjestelmä ja monella erilaiset käyttäjärjestelmät mielessä, niin kuin Rova Reider sanoi, nämä käyttöjärjestelmät monenmuotoisia, kokoisia kautta talouden ja pitää olla todella varovainen siinä, mitä tähän otetaan. Se pitää todellakin sopia tähän logiikkaan ja arkkitehtuuriin, rakenteeseen. Ovatko samat kysymykset relevantteja toimijat? Mit, ovatko tämän säännöt merkittäviä niissä tapauksissa? Herra Schwab, lopuksi te taisitte sanoa, että viittasitte erityiseen järjestelmiin ja sanoitte, että puhuitte, että app-kehittäjä, mitä se siihen vaikuttaa, niin tämä App Store se kuuluu tähän sovellukseen. Monet kysymykset, joita haluttaisiin käsitellä tiedostapauksessa, niin sanoisin, että ne kuuluvat jo tähän. Ne ovat jo katettuja. Siis käyttöjärjestelmä on tavallaan alusta tämän asetuksen muodossa. Siis se on relevanttia, se on tässä katettu. Yritän tukea tässä vain esitteltä löydetään tällainen varovainen lähestymistapa ja Äh, välttämisen estäminen on tietysti aina hyvä se, mutta tämä pienin varauksiin. Samoin kun laajennamme kaikenlaisia säädöksiä koskemaan hakukoneita muualla, muualla kuin artiklassa 5 pitää olla varovainen sen suhteen, ovatko nämä asiat aivan samantyyppisiä ja artika tässä muodossa voitaisiin sitä sitten soveltaa merkittävällä tavalla kokonaisuudessaan. Musta lista tuli useinkin esille. Vaikka meistä olisi parempi läpi, että itse, itse artiklat käsittelevät niitä kysymyksiä, että haluamme niiden käsittelevän. Ja niin kuin täällä monta kertaa olen sanonut tässä valiokunnassa, olemme sitä mieltä, että me emme ehdota vain avoimuuskysymyksiä. Meillä on jo musta listalausekkeita, joka artikla on tavallaan sellainen, eikä jatkuvasti voi muuttaa ehtoja ilman, että ilmoittaa etukäteen. Ei voi poistaa luettelosta enemmän antaa tietoa, pitää antaa oikeus tuoda ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten siinä määrin, kun parlamentti tunsi, että oli joitakin muita varsin selkeitä kohdennettuja käytäntöjä, meidän pitäisi pikemminkin neuvotella ottaa selvää, sopivatko ne näihin artikloihin itsensä. Yleinen oikeudenmukaisuuslauseke, niin kuin joku täällä sanoi, niin tietenkin täällä on riski luoda oikeusta epävarmuutta, koska jos on yleinen käsite tai kysymysmerkki, mikä on reilua, mikä ei, tämä voisi johtaa äh, kiistoihin, riidan, riitoihin, mutta yrityskäyttäjät, erityisesti pienet, eivät ne halua käydä ri- ki, mitään kiistoja, oikeudenkäyntejä, heillä ei ole varaa tällaiseen. Jos mennään tämä, se valitaan tämä kiistan ratkaisu ehkä mm, pitäisi katsoa, mitä tämä hetkinen, miten tämä hetkistä rakennetta voidaan parantaa tässä mielessä. Sitten tämä järjestys tuli, net, nettisivulla tuli esille monta kertaa, herra Dalton sanoi, että kaikki parametrit ja kaikkia tietoja ei pitäisi paljastaa, mutta ei varmasti esitelläkään näin ole ajateltu, en nähnyt mitään sellaista. Jokainen varmasti on samaa mieltä, että algoritmit, niitä ei, ei pitäisi paljastaa juuri näistä syistä, mitkä on otettu esille. Pitää löytää siis oikea balanssi tässäkin. Herra Dalton viittasi myös business to consumers kysymyksiin ja ma- maksatusta, maksut tulokset, että tämä järjestysasia Rankin kysymys. Nämä on pitkälti jo katettu kuluttajaoikeudessa, siis tämä jär, tähän järjestykseen, jos siihen nyt vaikuttaa maksu, niin siitä pitää jo antaa tietoa kuluttajille. Tämä liittyy jo aikaisempaan lainsäädäntöön ja se näkyy monissa eri lainsäädäntöyhteyksissä, joten jotkut kysymykset ehkä on jo ratkaistu muissa yhteyksissä. Sitten syrjimättömyys tähän viidattiin syrjimättömyyteen ja tähän kysymykseen Tässä hiukan varo, varoituksen sanaa kuulostaa hyvältä, että alusta ei pitäisi syrjiä kahden eri tarjoajan välillä, mutta samanaikaisesti pitäisi olla varovaisia sen suhteen, miten koko tämä järjestysmekanismi on tavallaan eriyttämisväline, koska jos naapurin etsii hot hotelleja ja minä taas teen samaa, mutta saamme eri tulokset, mutta se johtaa, että olemme eri henkilöitä, meillä on eri mieltymykset, erilainen ö, käyttöhistoria, on hyvin vaikea tätä täytäntöönpanna mitenkään. Emmekö silloin näe samoja hotellitarjouksia tai imureita, koska oli jotakin epämääräistä toimintaa alustan toimesta, vai onko meillä vain erilaiset profiilit, erilaiset mieltymykset? Ja vielä lopuksi tästä erityisestä kohdasta, joskus me itse asiassa edistämme tällaista syrjintää muilla alueilla, esimerkiksi valeuutiset tai väkivaltainen sisältö. Nämä ovat esimerkkejä. Me haluamme tätä mutta pitää olla kuitenkin varovaisia näiden sääntöjen suhteen, että ne eivät sitten vaikuta tahattomasti muihin alueisiin ja ole ristiriidassa muun politiikan kanssa ja toiminnan kanssa. Olen samalta mieltä herran verran kanssa, että tarkastuslauseke on hyvin tärkeä väline. Me emme ole kuitenkaan ihan varmoja, miten pitkälle tässä prosessissa meidän pitäisi mennä. Tietenkin nyt olemme jo aloittaneet yhteistyön seurantakeskusten kanssa, mutta katsotaan nyt sitten, minkälainen vahva tarkastuslausuma saadaan aina aikaan ja sitten tarkastellaan jatkossa. Sitten mm, tällaiset häiritsevät ilmoitukset kilpailijoista, se tuli esiin. Kun ajatellaan avoimuutta näistä listauksista ja ehdoista ja tiedosta, jota on poistettu luetteloista. Sitä kautta on jo mahdollista yrityskäyttäjille arvioida, onko joku väite, joka on esitetty kopioista tuon tuotteesta, niin sitten voidaan tietää, että jotkut väittävät, että myyn väärennettyjä tuotteita, jos minusta ei ole oikea tieto, niin sitten käännyn kiist- äh, kiistoratkaisuvälineen puoleen ja se voidaan ratkaista. Mielestäni tämänhetkinen rakenne voi jo hoitaa tällaiset ongelmat. Sitten vielä lopuksi. Rova Gebhardt, te puhuitte datasta maksun välineenä ja että olisi jonkinlaisia porsaanreikiä. Me emme koskaan ole väittäneet, että maksu olisi edellytys sille, että tämä kuuluisi sovellusalan neuvostokin on tarkentanut näitä kappaleita. Jos menee App Storeen ja käyttää ilmaisia appeja, ei se maksa mitään, paitsi ehkä jonkin verran dataa, datainen, mutta se kuuluu täysin aloitteen toimialan, jos Minulla on sopimus App Storen kanssa, olen allekirjoittanut ehdot ja voin ladata ilmaiseksi näitä, joten se kyllä kuuluu ihan selvästi tähän, vaikka raha ei olisi vaihtunutkaan. Kiitoksia. Thank you, and then... Uh, Kiitos. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä. Olkaa hyvä, edustaja Saldemos. Thank you very much, Chair. And thank you, colleague. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä kommenteista kollegoille. Olen edelleen optimistinen. Uskon, että hyviä kompromisseja voidaan saada aikaan ja niille laaja tuki kiitän, kiitän todellakin kommenteista ja odottelen tulevia neuvotteluita ensi viikolla. Kiitos ja lykkyä tykö. Äänestämme 6. päivä joulukuuta. Tähän voimme päättää aamupäivän kokouksen. Tapaamme tänään iltapäivällä kello puoli kolmelta. Mukavaa lounastaukoa.